Dear colleagues, I would like to start the meeting because we are having just one hour till 10, which is now 45 minutes. No niin, hyvät kollegat, meillä on nyt vain ö, yksi ö, tunti tähän kello 10 asti tai ensimmäistä keskustelua varten, joka on erittäin tärkeää teille, joten haluaisin ensiksi hyväksyä esityslistan ja kertoa teille, että meillä on pyyntö edustaja Ryyleltä, joka... Ö, ö, vasta mietinnöstä, joka oli ajateltu käsiteltäväksi kello 5.30 tänään, mutta koska hän ei voi enää olla iltapäivällä paikalla, niin ajattelimme käsitellä sen sitten äänestyksiä. Jos tämä ei onnistu, niin sitten teemme sen iltapäivällä, vielä käymme keskustelua ja Ähm, ja äh, määrittelemme tarkistustietojen määräajan. Muuta muutoksia esityslistalle ei ole, joten äh, esityslista on hyväksytty. Ja äh, haluan myös kertoa teille, että tämä kokous menee internettiin ja meidän pitäisi pitää näitä äm, aikamääräyksiä tässä esityslistassa vain viitteenomaisina, koska joskus olemme ajoissa, joskus myöhässä, joten Pyytäisin, että huomioitte tämän. Sitten menemme esityslistan kohtaan kaksi, joka on pöytäkirjan hyväksyminen. Meillä on 11.12. Eh, heinäkuuta kokouksen pöytäkirjat eh, ja ne ovat hyväksytty päätetty tämän kokouksen lopuksi, jos kukaan ei niitä vastusta. 17.18. syyskuuta pöytäkirjoja ei ole vielä saatu valmiiksi. Puheenjohtajan ilmoitukset, minulla ei ole mitään ilmoitusasioita, joten voimme mennä esityslistan kohtaan neljä, joka on erittäin tärkeä meille, nimittäin tapaaminen Kreikan kehitysministeri Kostis Hatsidakiksen kanssa. Hän siis vastaa kehityksestä, mutta myös monista muista kysymyksistä tämänhetkisessä Kreikan hallituksessa. Ja haluaisin eh, pitemmittä puheita antaa nyt sitten puheenvuoron eh, kehitysministeri Kostis Hatsidakikselle, jotta hän voi kertoa meille, mitä ikinä pitääkään tärkeänä. Ja sitten sen jälkeen meillä toivottavasti on vielä aikaa keskustella. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista kiitokseni kaikille täällä, puheenjohtaja Hybnerillä ja kollegoilla. Varmasti täysin ymmärrätte, että minusta tuntuu, että tämä paikka on erittäin tuttu paikka. Olin 13 vuotta täällä jäsenenä vuosista 1994 ja vuoteen 2007 Uh, yeah, I Ja edistä kohesipolitiikasta. Kyllä, olin esittelijänä aiemmassa paketista, paketissa, joka koski suhteita rakennerahastoihin. Ja siitä syystä minulla on kovin tuttu tunne, kun tulen tänne takaisin. Lukuun rakennusta. Rakennus on uusi. Monet valiokunnan jäsenet silloin kun olin parlamentin jäsen, ne ovat edelleen samoja. Eh, what is different, no se, mikä on kuitenkin muuttunut, on koko taloustilanne. Vuonna 2007, kun lähdin parlamentista, meillä ei ollut tätä dramaattista kriisiä. Tämä tietysti soveltuu minun maahani, koska olemme tämän raskan kriisin keskellä ja meidän täytyy taistella päästäksemme sen yli mahdollisimman nopeasti. Haluaisin aloittaa lyhyen puheenvuoroni. Otan esille ne esteet, joita meillä Kreikassa on. Meidän täytyy nimittäin päästä yli kolmesta eri esteestä. Ensinnäkin täytyy palauttaa maan uskottavuus ja luottamus. Toiseksi täytyy viedä eteenpäin rakenneuudistuksia. Ja kolmanneksi täytyy käsitellä likviditeettiongelmaa, joka uhkaa talouttamme. Aloitan ensimmäisestä luottamuksesta. Se on ensimmäinen pilari työssämme. Ja joudun toteamaan, että Kreikan hallitus, pääministeri kaikki kolme hallitusta tukevaa puoluetta Kreikassa, Kreikan kansa, ovat määrätietoisesti viemässä eteenpäin tätä taistelua. Se on meidän sukupolvemme taistelu. Me tiedämme, että uskottavuus on tärkeä ja meidän täytyy yllättää myönteisellä tavalla. Meidän täytyy korostaa päättäväisyyttämme. Päättäväisyys on meille avainsana. Ja siitä syystä Kreikan hallitus haluaa jättää huomiota poliittiset kustannukset ja ottaa käyttöön kaikki tarvittavat menettelyt, jotta voidaan vakuuttua siitä, että me jatkamme tällä tiellä myös tulevaisuudessa, koska olemme eurooppalaisia ja jäämme Eurooppaan ja eurovyöhykkeelle. Jos me jatkamme määrätietoisesti, niin jo puolet voitosta on silloin saavutettu. Minun uskoakseni vaalien jälkeinen ilmapiiri on muuttunut ja me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy jatkaa taistelua, jotta ilmapiiri voidaan muuttaa kokonaan. Eli ensimmäinen este, ensimmäinen pilari koko tässä työssämme on se, että saadaan palautettua luottamus ja usko. Aiomme jatkaa tällä tietä, jotta voimme menestyä, jotta voimme myönteisellä tavalla tehdä yllätyksen. Nyt in, sijoittajat ovat kumppaneinamme Euroopassa. Sitten meillä on rakenneuudistukset. Nämä ovat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy parantaa kilpailukykyämme, ja jotta voisimme näin tehdä, meidän täytyy viedä eteenpäin rakenneuudistuksia. Ja meidän ministeriössämme kehitys- ja infrastruktuuriministeriöstä tehdään rakenneuudistusta ministeriö. Elokuussa ilmaisimme kymmenen uutta tavoitetta, jotka koskevat eri kohtia yksityistämisestä julkisiin hankintoihin ja markkinoiden vapauttamisesta – rakennerahastojen hoitoon. Kaikki nämä tavoitteet ovat Euroopan komission hyväksymiä. Me päätimme nimittää hankkeiden hoitajia ja koordinaattoreita kaikille tavoitteille ja asetimme selkeitä aikatauluja, jotta voisimme täyttää nämä velvoitteemme ja päästä tavoitteisiimme. Me olemme pysyneet oikeassa aikataulussa ja Troikka on sen tunnustanut. Voin kertoa teille joitakin esimerkkejä tästä. Ensinnäkin esitimme uuden investointilain, josta ollaan nyt julkisesti neuvottelemassa, jonka tavoitteena on parantaa näitä nopeita menettelyitä olemme järjestäneet ministeriömme uudelleen, jotta se toimisi yhtenä yksittäisenä hyväksyntäorganisaationa strategisten investointien hyväksynnässä. Samalla tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden itsearviointiin, jotta voitaisiin vähentää byrokratiaa ja muodostua elinkeinoystävälliseksi maaksi. Olemme menossa eteenpäin allekirjoittamalla sopimuksen OECDn kanssa – näin voimme käyttää tätä kilpailuanalysointi työkalupakkiamme, jotta voimme poistaa markkinoille pääsyn rajat yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, sillä tiedämme, että taloutemme vapauttaminen on enemmän kuin tärkeää sekä maan kilpailukyvylle että kuluttajille. Kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin yritämme kura umpeen tätä kuilua ottamalla käyttöön konkreettisia menettelyitä sähköisiksi tarjouskilpailuiksi. Tämän lisäksi viemme eteenpäin yksityistämishankkeita. Ja ministeriössä on käsitellään esimerkiksi rautateitä. Neuvottelemme komission kanssa siitä, miten voitaisiin ratkaista ongelma, joka koskee valtion tukia Eli että voitaisiin käynnistää yksityistämisprosessi. Päätän tähän näin esimerkkeinä. Meillä on paljon eri esimerkkejä eri aloilta. Mutta kuten totesin, me aiomme viedä eteenpäin rakenneuudistuksia. Ymmärrämme, että sen jälkeen kun olemme palauttaneet luottamuksen ja uskon maahamme, näiden rakenneuudistusten eteenpäin vieminen on valtavan tärkeää koska se edesauttaa maatamme pääsemään yli kaikista niistä vaikeista ongelmista, joita meillä tänään on. Molemmat nämä ponnistukset, eli luottamuksen palauttaminen ja rakenneuudistusten edistäminen, riippuvat meistä Ateenasta Kreikassa. On kolmaskin este, joka taas ei ole meistä riippuvainen, vaan se riippuu periaatteessa teistä täällä Brysselissä. Ja puhun likviditeetistä. Tämä on ehkä kaikkein tärkein ongelma, joka meillä on edessämme Kreikassa. Sen uudistuksen jälkeen, joka meillä oli viime keväänä, pankkijärjestelmämme on nyt ikään kuin tyhjä kuori. Se ei toimi tehokkaasti. Siitä syystä sopimus Troikan kanssa, jotta voisimme vasta sopimukseen pankkialamme kanssa, on ennakkoedellytyksenä, jotta voitaisiin viedä eteenpäin ja pureutua tähän likviditeettiongelmaan. Mutta lisäksi meillä on sellaisia alueita, joissa julkinen sektori joutuu maksamaan yksityiselle sektorille – ja Troikan sisällä olemme käsitelleet myös tätä tavoitetta. Ilman likviditeettiä emme voi tukea ponnistuksiamme, emmekä voi luoda sellaisia olosuhteita, jonka avulla saadaan aikaiseksi kasvua taloudessamme. Emme saa kuvitella turhia, vaan meidän täytyy yhdistää säästötoimenpiteet kasvutoimenpiteisiin. Muussa tapauksessa Säästötoimenpiteet eivät toimi. Kuten totesin, olemme valmiita noudattamaan näitä tiukkoja säästötoimenpiteitä, mutta toisaalta teidän täytyy ymmärtää sitä, että ilman todellista kasvupakettia maallemme nämä toimenpiteet eivät toimi. Ja Kreikan epäonnistuminen on myös Euroopan epäonnistuminen, eikä se ole meille mikään vaihtoehto. Meidän täytyy siitä syystä ratkaista tämä likviditeettiongelma, saada käynnistettyä pankkitoimialamme uudelleen ja samanaikaisesti Euroopan täytyy noudattaa kunnioittaa lupauksiaan tässä niin sanotun Marshall-suunnitelman puitteissa Kreikalle. Me emme puhu siitä, että saamme uutta rahaa muista Euroopan pääkaupungista. Me ymmärrämme kyllä, mitä vaikeuksia kansallisilla parlamenteilla olisi myöntää uutta rahaa Kreikalle. Mutta puhumme todellisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta, joka on Brysselistä lähtöisin. Sitä luonnehtii kaikkein parhaiten monivuotinen rahoituskehys. Tiedän, että käytte keskusteluita ja neuvotteluita. Rehellisesti sanoin seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Ja olin viime viikolla Bratislavassa keskustellakseni tästä asiasta niin sanottujen kohesion ystävien kanssa – Hyvät ystävät, mitä sitten seuraavan monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa Kreikassa tapahtuu, niin on vähintäänkin kummallista, jos asian voisi näin ilmaista. Me olemme se maa, joka on kaikkein rankimmin vähentänyt, ainakin viime vuoden komissioehdotuksen mukaan, vähentäneet kulujamme 40 prosentilla verrattuna tämänhetkiseen ohjelmointikauteen. Ja varmaankin ymmärrätte, että me voi mitenkään perustella tällaista lähestymistapaa. No niin, kyllä ymmärrän, että komissio soveltaa tätä niin sanottua Berliinin metodologiaa, joka hyväksyttiin jo vuonna 1999. Siinä otetaan huomioon tilastot vuosilta 2007-2009, eli ennen kriisiä. No nämä tilastothan ei ole, eivät ole suinkaan relevantteja meille. Tämä viis, vuosi on viides ö, peräkkäinen taantumavuosi. Ja tätä taantumaa ei oteta lainkaan huomioon. Eli päätämme ensi kuussa jakaa nämä varat ottamatta tätä erittäin tärkeää tekijää huomioon lainkaan. Ja meidän taas Kreikassa täytyy esitellä myös sitä, että Kreikka, Eurooppa anteeksi, on osoittanut Kreikalle solidaarisuutta vähentämällä tätä tukipakettia 40 prosentilla. Meillä on tehty eniten leikkauksia verrattuna mihinkään eurooppalaiseen maahan, kuten totesin. Joten olen täällä sanomassa, että kyllä, me määrätietoisesti taistelemme maamme puolessa, koska tämä on meidän sukupolvemme taistelu. Kyllä, minä olen täällä kertoakseni teille, että aiomme määrätietoisesti otta, olla ottamatta huomioon poliittisia kustannuksia ja ryhtyä kaikkiin niihin verotustoimenpiteisiin, joita vaaditaan tämän kriisin kukistamiseksi. Ja olen täällä kertoakseni, että kyllä, Olemme tehneet päätöksen viedä eteenpäin kaikkia rakenneuudistuksia vapauttaaksemme taloutemme ja te- tehdäksemme Kreikasta kilpailukykyisen. Kyllä, tavoitteenamme on kantaa kaikki poliittiset kustannukset, mutta samalla tarvitsemme solidaarisuuttanne. Säästötoimenpiteet täytyy yhdistää kilpailupakettiin, Ja jotta voitaisiin päästä tähän, niin ehkäpä ensimmäinen asia, joka meidän yhdessä täytyy tehdä, on, että saamme aikaiseksi todellisen kohesiopaketin Kreikalle seuraavaksi ohjelmointikaudeksi. Periaatteessa tässä on se, mitä haluan teille sanoa. En halua mennä sen kummemmin yksityiskohtiin, Kreikka tarvitsee Euroopan solidaarisuutta, se on aivan varma. Olen varma, että tässä parlamentissa tämä viesti ymmärretään oikein. Ja haluaisin aivan selvästi sanoa teille, että olemme valmiita tekemään oman osuutemme. Seuraavien kuukausien aikana näette Kreikan hallituksen päättäväisyyden, määrätietoisuuden Olemme oppineet menneestä. Olemme päättäneet tulla todelliseksi eurooppalaiseksi maaksi, kilpailukykyiseksi taloudeksi ja olemme päättäneet olla huomiotta, olla, olemaan huomiotta, huomioimatta poliittista kustannusta, joka siitä meille aiheutuu, mutta siitä huolimatta tarvitsemme Euroopan solidaarisuuden tueksemme ja olen varma siitä, että tarjotte sen meille. Um, thank you, Minister, very much. Kiitoksia oikein paljon, hyvä ministeri. Haluaisin sanoa, että meillä on nyt puoli tuntia aikaa käydä keskustelua. Pyytäisin, että kaikki ne, jotka haluavat puhua, antavat merkin tänne päin, jotta niin koordinaattorit Rodikatsa ja monet kollegat Kreikasta eh, ja Jan Olbricht, niin pyytäisin, että te puhu pidempään kuin kaksi minuuttia, koska muuten ministerillä ei ole mahdollisuutta vastata. Ja sitten meillä on äänestykset. Olen pahoillani tästä, mutta meillä on todellakin vain puoli tuntia. Joten ei mitään pitkiä puheita, vaan esittäkää eh, napakoita kysymyksiä. Eh, edustaja Lambert. Walking in... Kiitoksia. Me voimme seurata niitä askelia, joita Kostas tässä asetti, ja näin voimme olla lyhyitä ja tehokkaita. Kiitoksia hyvin paljon, että olette täällä meidän kanssamme. Kostas on vieläkin joitakin asioita, joita emme tiedä. Viime kaudelta meillä on nyt yhteispäätösmenettely, ja olemme neuvottelemassa neuvoston kanssa. Te olette omalta osaltanne myös mukana tässä omana aikananne teillä oli eri menettelytapa ja meillähän on työjärjestyskin muuttunut ja on edelleenkin salaisuus, kuinka te olette onnistuneet saamaan asioita aikaan. Meille on kaikkein tärkeintä, että olette täällä antamassa meille tietoa, kaikkia omaa tietoanne. Minä pyrin olemaan lyhytsanainen, haluaisin kysyä teiltä, kuinka te näette ne muutokset, jotka hiljattain ovat nyt tapahtuneet, jotka antaisivat, muutokset, jotka antaisivat Kreikalle mahdollisuuden käyttää olemassa olevia varoja. Meillä on ollut työryhmän kanssa kokouksia. Me vierailimme Kreikassa puolitoista vuotta sitten valtuuskunnan kanssa näkemässä, kuinka asiat sujuvat. Te voisitte ehkä antaa kohesio alueellisesta kohesiopolitiikasta meille kuvan. Sitten toinen asia, solidaarisuus. Tämä on aivan totta. Te puhuitte kohesion ystävistä. ja kohesiopolitiikan yleisestä kehityksestä. Ja se, mitä meillä nyt tässä on edessämme, on tilanne, jossa he, jotka ovat peräänemässä nyt euroalueella ratkaistakseen talousongelmia, menevät niin pitkälle, että tämä vaikuttaa jopa budjettiin tulevaisuudessa. Tämä saattaa olla kohesiopolitiikan loppu. Tässä meillä on yhteinen lähestymistapa. Kuten sanoitte, me emme peräänny. Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Uh, it's a pleasure to see you again. Kiitos. On ilo nähdä teidät täällä jälleen ja toivotan teille kaikkia menestystä työssänne ja maallenne ja voitte olla varmoja, että tämä aluekehitysvaliokunta tukee Kreikkaa tulevaisuudessa. Kuten Lambert jo sanoi, me seuraamme teitä, kun olette esittelijänä yleisasetuksesta. Nyt meillä on tämä yhteispäätösmenettely ja se ei tee asiaa välttämättä helpommaksi, mutta yritämme tehdä työmme ja tietenkin meidän täytyy taistella rahoituspuitteiden puolesta se ei ole helppoa ja olette aivan oikeassa. Minäkin uskon, että tarvitsemme enemmän määrärahoja, mutta neuvostossa paremman varankäytön ystävät yrittävät leikata menoja tilanne on todella vaikea, mutta toivottavasti olemme menestyksekkäitä ja jopa Saksan liittokanslerikin tietää nyt, ettei pelkät säästöt riitä, vaan tarvitaan myös kasvua. Ja kasvua voidaan saada vain kohesiopolitiikan avulla aikaiseksi Euroopassa. Minulla on yksi kysymys. Me tapasimme jo aikaisemmin, kun Horst Eichenbach oli työryhmän vetäjänä Kreikassa. Voisitko kertoa, miten tämä työ alkaa, miten se on käynnistänyt, antaako tämä mm, task force Kreikan taloudelle toivoa työttömyyden torjunnassa? Mitä voisimme tehdä tukeaksemme teitä enemmän kriisin torjunnassa? Kiitoksia, edustaja Flasak. First, I would like also... Aina Minäkin haluaisin kiittää sinua, Konstantia, toivottaa Tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Minun kysymykseni on hyvin lyhyt. Tiedän, että olet Kyproksen läheisissä yhteyksissä. Onko teillä jonkinlainen erityissuhde neuvotteluissa, joka voisi auttaa teitä ratkaisemaan tilanteen? Kiitoksia. Because they have presidency, yeah. Siis hehän ovat puheenjohtajamaana. Nikos. Eh, yes, Purje προφανώ ε, έρχεσαι στο Κοινοβούλιο σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη και για την Ελλάδα. Kiitoksia. Meillä on nyt erittäin vaikea tilanne Kreikalle, mutta kaikilla talousmarkkinoilla Euroopassa olemme sanoneet aina uudelleen, että säästötoimenpiteitä ei käyttää pelkästään ja niitä ei saisi käyttää pelkästään ratkaisujen löytämiseksi. Me tarvitsemme oikeudenmukaisia toimenpiteitä, myös kansantaloudellisia toimenpiteitä, jotta päästään kasvuun ja työllisyys saadaan taattua. Neljä asiaa. Tällä valiokunnassa olemme aina sanoneet, että olosuhteita on myös sopeutettava, että saadaan aikaan lisäarvoa Euroopalle. Monet niistä asioista, joita tehdään Kreikassa, niillä ei ole mitään tekemistä eurooppalaisen ulottuvuuden kanssa. Onko tässä nyt siitä, mistä on kyse, mistä on sovittu, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten väliset sopimukset, näillä ei ole mitään tekemistä kohesion kanssa – Näitä kaikkien eh, kreikkalaisten eh, kansanedustajien ja hallituksen pitäisi vaatia. Sitten vaadimme myös seuraavaa, jotta kriisi voitaisiin voittaa, niin meillä on tämä nopea menettely, eh, monet ja uusia säädöksiä. Emme usko, että tämä menee oikeaan suuntaan. Me Euroopan parlamentissa uskomme, että kriisiin olisi puututtava myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kautta. Ja sitten kolmanneksi yksityistämisestä esimerkiksi vesilaitoksista. Tästäkin Troika on puhunut. Tässähän on kyse artiklasta 158 ja komissio sanoi, että tarvitaan neutraalia toimintaa vesihuollossa sekä yksityisellä että valtiollisella sektorilla. Te puhuitte yksityistämisestä, mutta on parlamentin mietintö, josta hyväksyttiin vähän aikaa sitten, jossa nostetaan esiin muutamia kysymyksiä. Ja lopuksi vielä PK-yritykset. Te puhuitte edellisestä ohjelmakaudesta, mutta myös nyt eh, Espan rahastojen eh, rahoitus ei tule keskisuuriin yrityksiin. Ne, jotka haluavat ottaa lainaa pankista, eivät sitä usein saa. Ja eh, keskusteluissa komission kanssa pitäisi huomioida tämäkin, koska tämähän on kreikkalaisen kansantalouden pohja, keskisuuret yritykset. Ja sitten täytyisi luoda investointeja, e, jotta määrärahoja ei käytettäisi ainoastaan asioihin, joista ei ole mitään hyötyä työttömillä. Heitähän on 25 prosenttia useista nuoria. Kiitoksia. Ehkä vielä Rodi Kratsa ja sitten ministeri voi vastata. Ja sitten vielä neljä henkilöä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Hyvä ministeri. On todellinen, todella ilahduttava, että olette täällä paikan päällä ja että olette olleet mukana täällä edistämässä lainsäädäntöä, jota olette alun perin säätämässä. Osoititte myös että tarvitaan, maallamme tarvitaan kehityspakettia ja se täytyy yhdistää kaikkiin mm, eri toimenpiteisiin, budjettikuriin ja niin edelleen, että saamme kukoistavan talouden. Absorptiokyky on hyvällä tasolla, olen kuullut, voitte ehkä vahvistaa tämän. Ja toiseksi, mitkä ovat ne suunnitelmat, joita teillä on äh, absorption parantamiseksi, sillä sehän todellakin stimuloi taloutta. Lisäksi olemme saaneet kuulla myönteisiä tuloksia siitä, että eri tilanteista on varoitettu riittävän ajoissa ja pankkien kanssa tehtävässä yhteistyössä on vipuvaikutin ollut kovassa käytössä, joten haluaisin kuulla, miten pitkällä nyt ollaan menossa. Sillä me haluaisimme ehdottomasti tietysti sitä, että ne ohjelmat, joita täällä parlamentissa kehitellään, saavat aikaiseksi myös paikallisella tasolla tehokkaita lopputuloksia. Kreikassa varsinkin, jos näitä lopputuloksia tarvitaan. Okay, fine, I, I understand. Ehm, kysymykset, jotka koskevat rakenne, rahastojen hallintaa ja absorptiokykyä, ja Kratsan kysymykset siis. Niiden suhteen me taistelemme petoksia vastaan. Ensinnäkin yksinkertaistamme menettelyjä Sattumalta minulla on huomenna juuri lehdistötilaisuus, jossa kerron ensimmäisistä askelista menettelyn yksinkertaistamiseksi, jotta voisimme parantaa absorptiokykyä rakennerahastojen kohdalla. Me tulemme jatkamaan näitä ponnistuksia. Meillä on hiljattain tehty sopimus, jonka mukaan me yksinkertaistamme täysin menettelytapoja vuoden loppuun mennessä – Toinen toimi ovat prioriteettiprojektit, joissa meillä nyt on johtajat ratkaisemassa ilmenneitä ongelmia. Toivon, että saamme aikaan edistystä, selvempää edistystä lähitulevaisuudessa. Sitten absorptiotaso. pyrimme tekemään parhaamme ja minun täytyy sanoa, että huolimatta negatiivisesta mielikuvasta, joka koskettaa maatamme, absorptioaste on parempi kuin eurooppalainen keskiarvo. Toistan tämän, olemme eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella. Me olemme 45 prosentissa ja eurooppalainen keskiarvo on 41 prosenttia tällä hetkellä. erityisesti EAKRn kohdalla absorptiotaso Kreikassa on 49 prosenttia, Saksassa se on 48 ja keskimäärin se on 41. Tämä on siis kokonaiskuva absorptiosta. Rauha Krelsin huomioon liittyen, liittyen parempaan varojen käyttöön olen tämän kannalla – Tekin kannatatte sitä, mutta eihän tämä tarkoita sitä, että käyttäisimme vähemmän rahaa. Kuten herra Pitsikin kanssa keskusteltiin, täytyy ottaa huomioon se, että BKT on laskenut kohesiopakettia pienentämällä teillä on kaksinkertainen vaikutus. Kyllä me teemme Task Force-ryhmän kanssa töitä ja tämä työ on meille hedelmällistä. He eivät puutu kaikkiin toimiin, he puuttuvat niillä sektoreilla toimiin, jossa voivat tarjota lisäarvoa maarekistereissä esimerkiksi tai viennin tukemisessa tai teknisen tuen myöntämisessä, kun pyrimme EAKR menettelyjä yksinkertaistamaan. Me olemme tyytyväisiä tähän yhteistyöhön ja tällainen mielikuva heilläkin on. Herra Reichenbach sanoo julkisuudessakin sen. Vlasakin kysymys Kyproksen suhteen. Kyllä, Kypros on puheenjohtajamaana, mutta se ei voi painostaa muita jäsenmaita omalle kannalleen. Lopultakin meidän pitää saada aikaan sopimus, meillä pitää olla eurooppalainen kompromissi. Kompromissi, mutta eurooppalainen kompromissi. Ei kompromissi, joka ottaisi huomioon jotakin nationalistisia näkökulmia, jotka ovat eurooppalaisen rakennustyön vastaisia ja todellisen eurooppalaisen näkökulman vastaisia. Kriisöylöksen kysymykseen liittyen voitte olla varma, että me otamme huomioon ympäristöulottuvuuden. Minä uskon, että olemme hyvin herkkätuntoisia tässä suhteessa. Tietenkin, jos me haluamme houkutella investointia maahamme, me emme voida saada tätä aikaan ilman investoijia, emmekä saa työpaikkoja ilman työpaikkoja antajia emmekä kasvua aikaan, ellei meillä ole oikeanlaisia olosuhteita kilpailukyvyn tukemiseksi, jotta no, tavoitteemme saavuttaisimme, mutta meidän täytyy myöskin suojella ympäristöä ja ottaa huomioon kaikki Kreikan perustuslain vaatimukset, kaikki päätökset, joita korkein oikeus, korkein hallinnollinen oikeus tekee, ottaa nämä asiat huomioon. Sitten PK-yritysten suhteen tässä viittaisin sekä Krisoiluksen että Kransan kysymyksiin. PK-yritysten kohdalla on saatu paljon edistystä aikaan. Valitettavasti niihin vaikuttaa likviditeettiongelma, sillä PK yrityksiä tämä koskettaa erityisesti. Meillä on likviditeettiongelma. Ja sääntöjen mukaan PK-yrityksiltä vaaditaan oma osuutensa ja tämän likviditeettiongelman vuoksi ne eivät pysty osallistumaan, mutta me olemme nyt pyrkimässä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mutta Tämän lisäksi me pyrimme hyötymään Euroopan parlamentin hyväksymistä säännöistä, jotka liittyvät riskin jakovälineeseen, ja neuvottelemme Euroopan investointipankin kanssa, ja periaatteessa olemme sopineet yhden miljardin projektista, jossa on myöskin vipuvaikutus, jossa me käytämme mahdollisuuksia tukeen. Me toivomme, että saamme aikaan jonkinlaista konkreettista tukea PK-yritysten avuksi marraskuussa. Me jatkamme näitä ponnistuksia. Tämä on vaikea, sillä meidän täytyy toimia hyvin vaikeissa taloudellisissa rahoituksellisissa oloissa Kreikassa, mutta meillä ei ole minkäänlaista vaihtoehtoa. Meidän täytyy jatkaa taistelua, kuten sanoin, tämä on taistelu meidän maastamme. Kiitoksia, hyvä ministeri. Neljä viimeistä puhujaa. Edustaja Angurakis seuraavana. Minutes, if I... Siis minuutti vaan, jos sopii. Ευχαριστώ, θα είναι ελληνικό το λεπτό. Ε, κύριε Χατζηδάκη. Niin, tästä tulee ihan kreikkalainen minuutti. Ministeri Hatzidakis, viittasitte hallituksen yleispolitiikkaan, ja täällähän täytyy kyllä uskaltaa sanoa, että, että se ei ole välittömästi kyllä ratkaissut Kreikan kansan ongelmia. Teillä on kolme puolue hallitus ja olette ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin, jota ei voida hyväksyä ja kadulla sitä vastaan protestoidaankin. Viittasitte myös poliittisiin kustannuksiin, joita ette pelkää, niin kuin totesitte. Edustaja Reichenbach esittikin tästä kysymyksen. Toissa päivänä Brysselissä hän sanoi Task Forcein johtajana jotain aivan, jota ei voida suinkaan hyväksyä. Eli hänen ei pitäisi ottaa poliittisesti kantaa asioihin. Kysymys on siitä, mihin raha oikein menee usein monikansallisille yrityksille. Olemme nyt saaneet lukuja, jotka ovat menneet 6-10 prosenttiin työehtosopimuksissa maissamme. Ja eikä koheesiota voida saada aikaiseksi, edustaja Hatsitakis, koska kaikki nämä vuodet olette sanoneet, että kun kohesiopolitiikka on sovellettu, niin olemme jättäneet Kreikan sen ulkopuolelle. Ja politiikkaa on muokattu ja on pyritty lisäämään kilpailukykyä, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi. Kaikki nämä vuodet on nähty, että kuilun pitäisi tulla pienemmäksi, mutta se on vain laajentunut. Voisitteko hieman selventää nyt sitä, millä tavalla ja kuka on Kreikan kansan vihollinen? Thank you. Moitsa Kleva. Kiitoksia Moitsa Kleva. Comment. Uh, here... Ihan lyhyt kommentti. Täällä parlamentissa puhumme säästötoimenpiteistä. Ennen kuin puhumme säästötoimenpiteistä, puhumme myöskin uh, mm, sosiaalisesta sopimuksista, että yhdistetään kasvu ja investoinnit. Ainakin sosiaalidemokraatit puhuvat tästä aina, mutta tämä valiokunta, regivaliokunta oli ensimmäinen, joka ryhtyi toimeen tämän vuoden alussa, kun hyväksyimme ad hoc asiakirjan rahoitusvälineistä, jotka auttavat toivat Kreikkaa rautateiden kanssa. Ja Danuta Hybner kirjoitti lausunnon ja minä olin varjoesittelijä. Ja uskon, että tämä oli nopein mahdollinen ratkaisu, jonka saatoimme löytää Kreikalle muutaman kuukauden sisällä. Mutta kysymyksen menee samaan suuntaan. Ähm, halusin kysyä näistä 40 prosentista, joista sanoitte liittyen koheisiin ymmärrän, mitä tarkoitatte, koska Slovenilla on sama luku tällä hetkellä, tulen se siis Sloveniasta, ja me puhumme siitä, että menettäisimme kans, myös 40 prosenttia kohesiopolitiikasta, mutta tarkoitatteko siis samaa? Kiitoksia, Jan Olbrich. Sorry, this is just debate. Anteeksi, tässä on rakennerahasto väittely käynnissä. Kiitoksia herra ministeri, että tulitte tänne puhumaan. Aivan aluksi sanoisin, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siinä, että uskottavuuden palauttaminen on erittäin tärkeää. Ja tämä liittyy myöskin likviditeettiin. Tämä on erittäin tärkeää. En ole kovinkaan yllättynyt siitä, että täällä nyt viisi minuuttia sitten ja monta kertaa muutoinkin saamme viestin, että suurimmat rakennerahastojen hyötyjät ovat suurimpia menettäjiä tällä hetkellä poliittinen kysymys on tässä nyt se, mitä on tapahtunut. Tämä on meille hyvin tärkeää. Meidän pitäisi todistaa, että ongelmat eivät johdu kohesiopolitiikasta, sillä tämä on argumentti, jota on käytetty. Kohesiopolitiikkaa pitäisi käyttää paremmin tai varoja pitäisi käyttää paremmin. Ja tämä on siis argumentti, jota käytetään. Meidän pitäisi taistella sitä vastaan. Meidän pitäisi osoittaa että näiden kahden välillä ei ole linkkiä. Minun kysymykseni on seuraava. Me emme ole täällä vain, jotta selventäisitte Kreikan tilannetta. Te olette myöskin neuvoston jäsen. Minun kysymykseni on se, oletteko te valmis tukemaan meitä neuvostossa? Oletteko te valmis tukemaan sitä, että neuvottelulaatikkoon ei ottaisi mukaan tiettyjä elementtejä? Oletteko te valmiina taistelemaan kohesiopolitiikalle tärkeistä asioista? Tässä on molempien yhteinen etu kyseessä. Näitä asioita ei voi sekoittaa. Ensinnäkin on erittäin tärkeää välttämättä tukea Kreikkaa nyt. Ja pitkän ajan politiikka, Kreikka Euroopan unionin jäsenenä on jotakin, mikä kuuluu kohesiopolitiikan piiriin. Tässä on minusta kaksi elementtiä. Ja tämä on viesti, joka minulla on teille. Minä luotan teihin, että te, kun me tulemme taistelemaan kohesiopolitiikan puolesta neuvostossa, voimme luottaa teihin. On jotakin ministeriä, jotka eivät tiedä asiasta mitään, mutta te tiedätte, mitä tämä on, joten me voimme luottaa teihin. Eh, arvoisa ministeri, haluaisin toivottaa teidän syömällisesti tervetulleeksi tänne valiokuntaamme. Tehän olitte kyllä aktiivinen jäsen. Minä haluaisin puhua tästä määrärahaa, näistä määrärahoista, mutta edustaja Kratsa esittikin jo kysymyksen. Kiitoksia. First, as regards the uh, question of Mr. Agurakis. Ensinnäkin Agurakisin kysymys. Haluaisin todeta, että Luonnollisestikin olemme lisänneet rakennusyritysten ennakkoja 10 prosenttiin asti. Alun perin ne olivat 6 prosenttia. Nyt niitä on nostettu 10 prosenttiin. Nimenomaan tämän vaikean likviditeettiongelman vuoksi. Kuulkaahan nyt, edustaja Angurakis, kun puhutaan yrityksistä, puhutaan samalla niiden työntekijöistä – Kuten totesin, emme me voi saada työntekijöitä ilman työnantajia. Ja se täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy ratkaista tämä li- likviditeettiongelma. Jos meillä on tällainen dogmaattinen lähestymistapa, niin vesitämme työllistämisponnistukset. Tietysti ymmärrän sen, että teillä on aivan toinen näkökanta, mutta minä haluan itse vedota omaani. Lisäksi haluaisin sanoa teille, että kaikella kunnioituksella tämä hallitus valittiin tehtävänsä kolme kuukautta sitten. Ja sillä on takanaan miltei 50 prosentin äänestäjien tuki. Eli se on vahva hallitus. Ja tavoitteena me on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voisimme tukea maatamme ja Kreikan kansalaisia. Sitten seuraavasta kysymys. Ensinnäkin arvostamme Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan näkemystä rakennerahastoista joiden, ja ne kaikkia menettelyitä, joiden, tavo- joiden tavoitteena on lisätä absorptiokykyä ja taistella tätä kriisiä vastaan. Teidänkin mä on samankaltaisia ongelmia, mutta kuten tiedätte, minun täytyy nyt kuitenkin pidäytyä tässä omassa maassani, koska edustan sitä täällä. En kuitenkaan jätä huomiota sitä, mitä totesin, että jos haluamme saada aikaiseksi vahvan Euroopan, tarvitsemme vahvaa kohesiopolitiikkaa. Muussa tapauksessa yhtenäismarkkinat eivät voi itsestään toimia, vaan sille täytyy asettaa vastapainoksi kohesiopolitiikka. Se oli Jacques Delorsin unelma. Se oli Euroopan perustajien unelma. Ja tähän uskon vakaasti edustaja Olbrecht, tämä katsoi osittain teidänkin puheenvuoronne, sanoitte, että neuvoston jäsen, niin en ymmärtänyt. Minusta kyllä tuntuu, että olen enemmänkin parlamentin jäsen. Enkä niinkään neuvoston jäsen, mutta itse asiassa olen kyllä neuvoston jäsen ja Enkä ole unohtanut sitä, mitä olen aiemmin uskonut. Aion tukea sitä, että toista Niko- Nikosiassa Kyproksella järjestetään epävirallinen ministerineuvoston kokous, jossa aion tukea kaikkia näitä ajatuksia. Ja aiomme taistelemme pelkästään Kreikan edun vuoksi, vaan kohesion vuoksi, koska Tämä on ehdoton edellytys sille, että voimme saada vahvistusta ennen kriisiä. Niin, ilmeisesti teillä äänestys on nyt alkamassa, joten minun täytyy päättää tähän. Kiitoksia. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni puheenjohtajalle. Ja kun olen koordinaattorina täällä, ja te olitte rakennerahastosta vastaavana henkilönä, niin jatkamme tällä samalla tiellä tämän saman hedelmällisen yhteistyön merkeissä ja toivottavasti saamme aikaiseksi myönteisiä tuloksia kaikille eurooppalaisille maille ja koko Euroopalle. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri. Haluaisin myöskin kertoa kollegoille, että Raul Prada on johtajana komissiossa vastaa Kreikasta mukaan lukien. En tiedä, haluaisitteko puhua, mutta ei enempää kuin minuutti, Raul, please. Effectivement. Kiitoksia puheenjohtaja. Otan huomioon aikarajat. Käytän mahdollisimman vähän aikaa. Kiitän sen aluksi nyt kehitysministeriä tästä puheenvuorosta ja sen selkeydestä ja rehellisyydestä. Minä voin vain vahvistaa tosiasian, että me olemme täysin samoilla linjoilla kohesiopolitiikan suhteen Kreikan kehitysministerin kanssa ja meidän omat prioriteettimme ovat aivan samanlaiset. Me tähtäämme siihen, että parantaisimme toimeenpanoa tiettyjen toimien kohdalla, jotka ovat jo käynnissä, joita on tehty yksimielisyydessä Task Forcein ja Kreikan hallituksen kanssa. Ja me pyrimme myöskin siihen, että voisimme tukea likviditeetin uuden virran syntymisessä yrityksille. Me teemme läheisessä yhteistyössä töitä investointipankin kanssa, että pääsisimme tähän tulokseen. Ja kolmanneksi me pyrimme yksinkertaistamaan kaikkia menettelyjä. Me emme voi aina toimia nopeasti hätätilanteessa, mutta jonkin verran hankaluuksia on, mutta meidän täytyy löytää nopeita ratkaisuja. Lopuksi sanoisin, että olemme läheisissä yhteyksissä Kreikan viranomaisten kanssa. Me valmistelemme seuraavaa ohjelmaa kautta ja olipa sitten tuki, summa, mikä tahansa, se ylittää meidän vastuudemme tiukasti käsitetyt rajat, oli vasten tämä taso mikä tahansa, me varmistaisimme sen, että ne tekevät mahdolliseksi todella saattaa Kreikan uudelleen jaloilleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ministeri, halusin kuulla, että teillä pelkästään tämän parlamentin sitoumus takana, ne vaan myöskin komission ja uuden pääjohtajan, joka vastaa teidän maastanne. Kiitoksia. Uh, Hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme äänestykset, haluaisin sanoa teille, että meillä on pieni ongelma, joka liittyy siihen tosiseikkaan, että istumajärjestys on jo suunniteltu iltapäivän kokousta varten, jolloin kokoonnumme yhdessä alueiden komitean kanssa. Siksi istumme näin ja se tekee tästä äänestämistä erittäin vaikeaa, joten pyytäisin koordinaattoreita, Lamberon jo se tehnyt, olette ehkä hiukan näkyvämpiä, jos menisitte tuonne keskelle istumaan. Se olisi varmasti hyvin hyödyllistä. jos voisitte siirtyä vähän enemmän tuonne keskelle, myös koordinaattorit, meillä on hyvin paljon äänestettävää, silloin olisitte näkyvämpiä. Well, some coordinators don't react, which means that you don't want to move, I understand. Jotkut koordinaattorit näyttävät, että he eivät halua siirtyä, ymmärrän kyllä, mutta toivoisin kuitenkin. Thank you. Constanze would like to say something. Ja, ja vielen Dank, Danuta. Niin, paljon kiitoksia Danuta. Äänestyksen valmistelu ähm, tänä päivänä oli erittäin vaikea. Haluaisin puhua kolmesta asiasta. Äh, vielä viisi minuuttia sitten saimme muutoksia äänestyslistoihin. Ei näin voida työskennellä, jos on kyse näin suuresta määrästä mietintöjä. Tässä yksi kommentti. Ja toinen kommentti on se, että tietenkin luotan mielelläni kollegoihin, esittelijöihin ja varjoesittelijöihin, mutta on erittäin vaikeaa, jos kompromissitarkistukset saa pelkästään Ranskassa. Olisiko mahdollista tulevaisuudessa saada ainakin kompromissitarkistukset myös englanniksi? Tämä on todella vaikeaa näin. Ja kolmas kommentti, tämä on minulle suurin ongelma Ensimmäistä kertaa täällä meillä on kolme tai neljä mietintöä, jossa on hyvin paljon tarkistuksia kollegoilta, joita ja joita sihteeristö pitää sellaisina, että ne menevät meidän toimivaltuuksiemme ulkopuolelle. Me eilen työryhmässä puhuimme tästä, emme ole aina samaa mieltä sihteeristön kanssa, kuitenkaan meillä ei nyt ole mahdollisuutta keskustella siitä. Kuitenkin mielellämme kuulisimme, millaisten sääntöjen pohjalta tällaisia päätöksiä oikein tehdään. Voisin kyllä ymmärtää, että jos esimerkiksi maatalouden, maaseudun kehittämisen alalle haluaa määrärahoja, niin sitten jos sieltä poistetaan kohti, jotka eivät ole relevantteja maaseudun kehittämisen kannalla, niin sitten täytyy muuttaa lausunnossa joitakin kohtia, jotka sihteeristön mukaan menevät meidän toimivaltuuksimme ulkopuolelle. Hyväksyn tämän päätöksen nyt tänään, koska nyt on erittäin vaikea tehdä mitään muutoksia äänestyksen aikana, mutta todella mielestäni olisi mukavaa, jos sihteeristö hiukan kertoisi meille, miltä pohjalta se näitä päätöksiä tekee. Kiitoksia. Uh, thank you. Constanze. just if I could respond uh, to, to your last uh, problem, which is... Kiitoksia. Tästä, varsinkin tästä viimeistä kysymyksestä jo liittyy joidenkin tarkistuksen siihen ähm, tilanteeseen siihen, että niitä ei voida hyväksyä. Ähm, tietenkin tämä on myös minunkin vastuullani. Me olemme keskustelleet tästä jo muutamien vuosien ajan nyt, koskaan ei ollut näin paljon tällaisia, mutta ö, aikaisemminkin on ollut näitä ongelmia. Meillä on myös muita valiokuntia, jotka ovat äänestäneet asioista, jotka kuuluvat meidän toimivaltuuksiimme valiokuntien puheenjohtajakokouksessa, jossa minäkin olen mukana, olemme useasti keskustelleet tästä, koska siellä valitetaan hyvin paljon tästä. Meillä on siis artikla 49 kohta 2, joka on hyvin selkeä sanainen. Meidän tulisi kunnioittaa tätä sääntöä siinä mielessä, että meidän tulisi lausuntomme tehdä ainoastaan niistä asioista, jotka suoraan liittyvät valiokunnan toimivaltuuksiin. Ja siksi meidän on tarkasteltava tarkistuksia myös tästä näkökulmasta. Ja minä päätin, ja toivottavasti tuette minua, että olemme sitoutuneita tämän säännön noudattamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on tänään hyvin poikkeuksellinen tilanne, joten päätin varsin myöhässä, että olemme nyt joustavia tällä kertaa, mutta asteittain tiukennamme toimintatapaamme. Meillä on kaksi tilannetta. Yksi tilanne on se, että tarkistus on aivan selvästi eh, sellainen, että sitä ei voi hyväksyä, koska se puuttuu toiseen valiokunnan toimivaltuuksiin tavalla, jota meidän ei tulisi tehdä. Menee hyvin pitkälle. Mutta sitten on myös tapauksia, jotka eivät ole niin selkeitä. Ja näissä tapauksissa, jotka eivät ole niin selkeitä, vaikka minun mielestä ne ovatkin selkeitä, niin voin kyllä ymmärtää muutkin argumentit, koska yhteydet ovat hyvin epäsuoria ja on paljon muitakin tekijöitä. Ne rajatapaukset, niin ne päätin lähettää poliittisten ryhmien koordinaattoreille, jotta te pystyisitte päättämään itse niistä poliittisesti, koska nämä eivät ole, ovat ehkä oikeudellisesti selviä, mutta eivät poliittisesti, joten sitten te voitte päättää, miten äänestätte, pidättekö sitä mm, sellaisena, että sitä ei voi hyväksyä vai mikä on teidän mielipiteenne. Tämä oli tämänhetkinen tilanne, mutta tulevaisuudessa toivon, että voin saada tukenne ja teemme kaikkemme, jotta Regin lausunnoista tulisi kohdennetumpia. Tässä kommenttini. Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon rouva puheenjohtaja. Te olette aivan oikeassa. Meillä pitäisi olla tiedot ajallaan. Me valmistelemme äänestyslistan juuren ennen äänestystä. Teemme sen eilen ja Gail myöskin antoi tiedon, että tämä oli sama muiden koordinaattoreiden kohdalla. Me saamme tiedon viime hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että joissakin tapauksissa meidän täytyy mukauttaa valmisteltua äänestyslistaa joissakin yksityiskohdissa. Tässä on pari mietintöä, joiden kohdalla minä annan EPPn koordinaattorilla erilaisen ne kuin kun mitä eilen meillä oli paperilla erityisesti tilanne on Lisbeth Kreutzerin maatalousrahastoa koskettavan mietinnön kohdalla. Tässä on muutamia muutoksia, mutta yleisesti ottaen Rajaveto on kyllä vaikeaa. Asiat voivat mennä nyt suuntaan tai toiseen. Kiitoksia tästä tiedosta, mutta seuraavan kerran olisi hiukan helpompaa, jos sanoisitte vähän etuajassa, mitä ei voida hyväksyä, niin työ olisi helpompi toteuttaa meillä koordinaattoreilla. Kiitoksia. Whether your cards are... No niin, tarkistetaanpa nyt toimivatko äänestyskorttinne. Testataanpa. Äänestys alkaa. Hyvät kollegat, Täällä on vielä hyvin paljon kollegoja, jotka eivät ole tarkistaneet korttiaan. No niin, päätetään äänestys. Onko meillä kaksi ongelmaa? Halusin vain sanoa, että minun korttini on tulossa. Meillä oli eilenkin pitkä äänestys ja se jäi sinne koneeseen ja se on nyt tulossa. Okay. Joten eh, sinun täytyy sitten antaa käsimerkki tänne. Ah, one socialist, please. Ja vielä yksi sosialisti, joka ei saa äänestää. Hyvä, nyt kaikki on kunnossa. No niin, aloitetaan sitten tästä pisimmästä äänestyksestä, joka on Rosa Estaras Ferragutin mietintö Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Olemmeko valmiita äänestämään? Hyvä. Tarkistusta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Te epäilette, joten tarkastetaan 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkastetaanpa 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 146 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytystä 147 puolesta, vastaan tyhjää hyvä, hylätty 16 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytystä 149 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 150. 150 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 158 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää hylätty. No tarkistetaan, hylätty. No tarkistetaan kolme kuitenkin. Nopeasti äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 90, ei, 262 puolesta 161 puolesta vastaan tyhjää ylätty 22 puolesta vastaan tyhjää ylätty 23 puolesta vastaan tyhjää ylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 162 ja 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty 170 puolesta vastaan tyhjää en ole varma, tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty. 28 puolesta vastaan, ty, tarkistetaan 28. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 177 puolesta vastaan. Tarkistetaan 177 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Taas kompromissi yksi puolesta, kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 260 on kohta kohdalta äänestys. Äänestämme äänestetään ensimmäistä osasta puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 182 puolesta, niin, Compromise. Eikö 178 välistä ennen kompromissia? So I missed? I forgot. It's probably I forgot. Okay. Minä varmaankin unohdin sen. 178 ensin. Palataan 178, joka on kompromissin yläpuolella. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 pu- tässä on kohta kohdalta äänestys. Äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa. No tarkistetaan ensimmäinen osa. 184 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan 20, miten te kaksi äänestitte? Ah, hyväksytty. Teillä on jo äänestyskortti, hyvä. Hyväksytty joka tapauksessa. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi. Neljä oli äh, turha äänestys, koska se raukeaa. Tämä oli minun virheeni. Äänestämme tarkistuksesta 201 puolesta. 201 puolesta. Koska kaksikymmentäviisi hyväksyttiin. Eikö? No meidän täytyy tarkistaa tämä. We have to wait.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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. kompromissi kolmessa on kohta kohdalta äänestys, joten äänestämme kompromissi kolmen ensimmäistä osasta puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Hyvät kollegat, palaamme tarkistukseen 201 ja 32 äänestyslistanne sivulla 4. 201 puolesta. Siis äänestyslistan sivulla 4 keskellä vastaan tyhjää hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemme tarkistuksen 214 sivulla 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta, 47 sanoo puheenjohtaja. Sivulla, sivu 6. an error? Right. Okay, so, so 47, sorry, so it's an error. I... Anteeksi, tämä on virhe, olen samaa mieltä kanssanne. 49 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Eikö? No, tarkistetaan. 50. Äänestys alkaa. liian sitoutumattomat. Ah, no niin, hyvä. Nyt kaikki kunnossa, hylätty. Nyt ymmärtääkseni Frank sanoi minulle, että teemme toisenkin virheen, eli meidän täytyy äänestää tarkistusta 48, jota emme tehneet Tämä oli virhe. Tässä oli virhe äänestyslistassa. Hän on, pyytää anteeksi. Hän valitsi 47 ja 48 välillä. Meidän täytyy siis äänestää tarkistus 48. Jos äänestämme turhaan, niin korjataan sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 50. Okay, so Frank agrees. So... Frank on samaa mieltä. Eli 51. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 167 suullisella tarkistuksella esittelijältä. E, kun tarkistuksen laatijalta puol- e, vastustaa kukaan ei, joten äänestämme näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei. Ei. Anteeksi, mutta jos haluatte tarkistaa, niin teidän täytyy vaan huutaa. Niin, tekö haluatte tarkistaa? Ei, nyt on liian myöhäistä. No niin, 207, ah, okei, okay, tarkistetaan 217. Me teemme sen ranskalaisten vuoksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiukille meni, mutta hyväksytty. 218. Hyvät kollegat, haluan vain kertoa teille, että melkein joka äänestyksessä meillä on eh, enemmän kortteja, jotka saavat äänestää kuin ihmiset, jotka äänestää. Eh, joten joku täällä ei äänestä tai jonkun äänestyskone ei toimi. Teidän täytyy tietää tämä 218 puolesta vastaan. Hyväksyt. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 221 puolesta. Ei, se raukeaa. Ei, siis 223 puolesta vastaan tyhjää

228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 60 puolesta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 Jälleen kerran meillä on täällä 48 eh, ihmistä ja 45 äänestää. Se on heidän päätöksensä. Hyvä on, minä vain kerron teille. Kaksi hyväksytty. 234 puolesta. 234 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 235 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 68 eh, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 69, 70 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 236 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Tämä kaikki raukeaa sitten 73 ja 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta

vastaan tyhjää hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 260 kahdessa osassa mistä äänestämme ensimmäisestä osasta Niin, siksipä minä kysynkin, että kummasta äänestämme, mutta äänestämme tästä ensimmäisestä osasta puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 261 puolesta. Mm-hmm. Äänestämme myös toista osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jontosan viitteet 93-94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappaleet, jontosan kappaleet 96, anteeksi ensin 95 95 kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta kohdalta äänestys 96 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, yksi puolesta ja kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytystä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätystä 15 puolesta vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan No, tarkistetaanpa tämä en nähnyt käsimerkkiä 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty aivan selvästi. Jos te nostatte kätenne, kun minä sanon jo vastaan, niin en tiedä, että kannatatteko vai vastustatteko. No niin, sitten kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytystä, 17 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 118 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 119 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 121 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytyistä 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytyistä 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, johdantosan kappaleet 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksyttystä 25, anteeksi 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytystä 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta, vastaan, enpä tiedä, tarkistetaanpa tämä 132. Meillä on yksi sosiaalidemokraatti liikaa. Mm. Nyt kaikki hyvin, äänestys päättyy ja hylätty. 21 vastaan 26, 133 puolesta vastaan. Tarkistan 133. Äänestys päättyy. 21 vastaan 25 hylätty. 11 kohta kodalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 ja 137 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt loppu äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 40 puolesta 6 vastaan. No niin, sitten menemme seuraavaan äänestykseen. Ramona Nicole Manescu on tele... Eh, Ramona... Ramona Nikola Manescu. Voimmeko aloittaa äänestyksen? Amendment 26. Who's in favor? Tarkistus 26. 27 puolesta. Puolesta tyhjää 5 puolesta hyväksytty, 28 puolesta hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan. 30 taitaa olla hyväksytty. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. osan kappaleet 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää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 44, 2, onnittelut. Ja nyt sitten taas pitkä äänestys. Oletteko siis valmiita? Aloitetaan Schröterin mietinnöstä. The mic, the mic. This is the one on the borderline. So I have 21. Tämä on ihan rajatapaus. 21, 17, 58, 80, 83, EPP-äänestys luettelossa on miinus ja niissä pitäisi olla plussa. Näytä peukkua ja kaikki kollegat seuraavat. EPPlle seurata. Kyllähän EPP seuraa, vai eivätkö seuraa yleensä teitä? Ei keskustelua käytetä, mutta liian myöhään ei voi varoittaa. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan Konstansa vastaan. Taitaa olla hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 suullinen muutosehdotus tar- tarkistus äh, esitellä, että vastustaako kukaan. Sikevski. Äänestämme siis ilman tarkistusta. Äänestämme ilman suullista tarkistusta. 21 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102, sitä ei voida hyväksyä 24 kohta kohdaltaan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103. Nyt kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 toinen osa. Äänestä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 26. Tarkistan 25. Äänestys on alkanut. The vote is closed and it's rejected. Äänestys on päättynyt hylätty. 29.18. Siksi pitää tietysti olla tarkkaavainen täällä. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan tyhjä Hylätty. 33 puolesta. Vastaan tyhjä, Hylätty. 165 puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Taitaa olla hylätty. Ei selvä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Erittäin kovasti hylätty. En oikein taida nähdä hyvin tänään. 34 kohta kohdat äänestävä ensimmäistä osasta, toinen osa on vedetty pois puolesta. Vastaan hyväksytty 35 puolesta vastaan Tyhjää hylätty. Tarkistan 35. viisi. on päättynyt. 27.20 hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjä minusta hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty. 43 puolesta. Tarkistaa 41. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 25.19. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 48 taitaa olla hylätty. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt ja se on hylätty. 26.19. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 51, osa 1. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa, puolesta vastaan tyhjää, myös hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 56, ei vaan 111 puolesta vastaan, tarkistan 111. 111 äänestys on alkanut. Hyväksytty. 56 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan. 57 pitää tarkistaa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 22, 29 hyväksytty, 58 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 112 tarkistetaan. Minun täytyy vain saada näitä koneita, Lambert. En voi mitään tehdä sinun hyväksesi. 113, siis edellinen hylätty. 113 puolesta vastaan. Tyhjä. Taitaa olla myös hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 60 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty 60. Tarkistetaan 60. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 63 puolesta vastaan. Enpä tiedä. 63 taitaa olla hylätty. Tarkistetaan se. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 117. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää, taitaa olla hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 170 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 121. Sitä ei voida hyväksyä 171 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohdakohdat äänestys 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 123 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta 132 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 135 puolesta 135 puolesta vastaan. Mielestäni hylätty. Tarkistetaan 135 ilomielin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 25-22. 136 puolesta. Vastaan. tyhjä Sama tilanne, mutta tarkistan 136. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 137 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Hylätty. 138 puolesta vastaan. Sata kahdeksan puolesta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 140 puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. 174 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 175 175 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. 141. Sitä ei voida hyväksyä. 176 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 176. Tämä on vasta toinen mietintö ja jo väsyttää. Enpä tiedä mitä tästä tulee. Hylätty 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täältä olla myös hylätty. 178 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 142 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 145 puolesta. 145 puolesta vastaan taitaa olla hylätty. Selkeästi hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan nopeasti. 146. Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan. 147. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan tyhjä Hylätty. 75 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 tarkistetaan. Äänestys on alkanut hylätty yhdellä äänellä 180 vastaan tyhjä hyväksytty. 80. Suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako joku tätä suullista? Shikirski vastustaa. Äänestämme siis ilman tarkistusta. 80 ilman tarkistusta. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Hän tarkisti ja sanoi, että 175 ei ollut hyväksytty. amendments on 175. So you say 175 was not... 153 siis riippuu 175 ja että sitä ei hyväksytty. Mm. Main problem was if it was for... Pääongelma oli, onko, ettei ole selvää, mitä tapahtunut 150-500 52, ja tämä oli mielestäni tarkistettu tapahtuisi, jossa pyydettiin, että tarkistetaan 156. Se var, kaksi, se oli varmaan se ongelma. Check 152, okei. Okay. 152 siis. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ko- tarkistetaan kompromissi F. Kompromissi F. Sitäkö haluatte tarkistaa? Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Kompromissi hylätty ensimmäistä kertaa tämän valiokunnan historiassa. We, we rejected. Kompromissi F hylättiin. 82 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan 46. We vote 181. Yes, we vote 181. Who's in favor? 181 puolesta vastaan hylätty minun mielestäni. 83 puolesta vastaan. 83 puolesta vastaan. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 85 puolesta 85. 84 tarkistetaan. The vote is closed and it's rejected. Äänestys on päättänyt hylätty 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta. Vastaan 156 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty. Tarkistaa uudelleen. Kahdeksankymmentäkuusi. hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten liitteet. Aina kaikki raukeavat. Eli johdatusan kappaleet sittenkin. Yksi. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 ei sittenkään. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. Kolme puolesta. Kolme puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. Neljä. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan. Tarkistan Tarkistuksen neljä, toinen osa. Is open. Liberals completely unprepared. Mm. Uh, so it's rejected, second part. Hylätty. 87. In favor, against abstentions adopted, 88 in favor, against abstentions. Puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta. Puolesta. C4 was not adopted. Oh, I'm sorry. You have everyone.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 Pääongelma on se, että joudun johdantosan kappale 21. Siinä lukee 93, 90. 94, siis luvut ovat 93-94. Edellisessä listassa oli väärä luku siinä vieressä. Nyt oikea luku on Jontoson kappale 21, 91 ja 92. Tämä on vain sihteeristön kirjoitusvirhe. Meidän yritimme korjata sitä monta kertaa. Tämä viimeinen lista on korjattu, mutta ed- viimeistä edellinen ei. Eli tässä pitäisi olla 91, 92. 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 160 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää, taitaa olla hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 98 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 162 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 100 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Tarkistetaan 12. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hylätty. Ja nyt sitten mennään 101. Siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako koko suullista tarkistusta? Ai, äänestetäänkö 13? Se jäi väliin. Yritän varmasti välttää sen kaltaisia lukuja. 13, at least go... 13 äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 13. The vote is rejected. We go for 101 and there is an... 101. Suullinen tarkistus. Vastustaako koko suullista tarkistusta? Ei. Äänestetään sellaisena puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14. Raukeaa. 15. Siitä äänestetään. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 40 vastaan 3. Onnittelut. Siirryn nyt Ramonaan seuraavaan äänestyslistaan Ramona Nicole Mannesku. So can we start the vote? Jos teillä on sama lista, voimmeko aloittaa äänestyksen? Se on public... Kyseessä on siis mietintö julkisista hankinnoista. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. Mitä? Miksi ei? Tarkistakaa. Älkää vain sanoko ei, sanokaa tarkistakaa. We check. Tarkistamme 82. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi numeroon kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty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 hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta. Tarkistamme 89. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Täpärästi hylätty. Seuraavana 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Compromise for. Compromise for. Kompromissi kolme. Favor again. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100. Anteeksi, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, uskoisin. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, uskoisin. 22 puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125, eikö? Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää uskon, että hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta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 Hetkinen. Yes, you're right. I'm right. So, so we have to vote. 136 in favor. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan Uskon, että tämä on hyväksytty. Tarkistamme kompromissi yhdeksän. The, the vote is closed. Äänestys päättyy, se on hylätty. Vote. We vote 44. We go, oh, sorry, sorry. We go 40. Anteeksi. Seuraavan 44 puolesta vastaan tyhjää Uskon, että tämä on hyväksytty. Tarkistakaamme. The vote is closed. Not, not yet. People don't vote. 23 in favor, so it's... Hyväksytty. 147 raukeaa. So that's what I'm... 140. Anteeksi, ei. 147 äänestämme puolesta Uskon, että tässä on sama enemmistö, mutta äänestämme silti. 147. Äänestys alkaa. The vote is open. Please go on with the votes. Äänestäkää, olkaa hyvät. Uh, we have to repeat one because something didn't work. 147 we check. Täytyy yrittää uudestaan. Jokin meni vikaan. 147 äänestys alkaa. You are not voting. I mean, it's so... Ihmiset eivät äänestä. Tämä menee niin hitaasti. Vote. Maybe it's on purpose, so we just... Eivätkä ihmiset nyt halua äänestää, onko tämä tarkoituksellista? Äänestys päättyy. Hylätty. Now what I do? 140... No, I vote 48. 149. No, because no? amendment 48. Okay, so 149. 149. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 in favor. 158 in favor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 172 and 70. 172 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyssä 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80-81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä. 91 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappaleet 58. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan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 Tarkistuksen 44 me emme voi nyt äänestää muusta kuin siitä, mitä on muutettu. Eli kuka on muutettujen suullisten tarkistusten kannalla? Tämä tarkoittaa sitä, että äänestysten tulosten vuoksi erityisesti siksi, että 44 hyväksyttiin, me emme voi tässä äänestää suullisesta Meidän täytyy tarkistaa vielä, anteeksi. We, just check. Okay. So it falls. So we go to 69. Tämä siis raukesi. Me siirrymme 69 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 71 in, in 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä on hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme nyt koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Sorry. Not, not yet, no. Okay, so it's finished. So the vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 32 vastaan 9. course, of course Dear colleagues, now unfortunately we... Hyvät kollegat, nyt valitettavasti meidän täytyy keskeyttää äänestys, sillä eh, ministeri Barka eh, on jo paikalla. Me jatkamme siis seuraavassa kokouksemme osassa. Pahoittelen tätä nyt, kutsumme ministeri Barkan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 Dear colleagues, I would like to start the meeting, so of the, all those colleagues... Hyvät kollegat, aloitan kokoukseni mielellään. Eli ne, jotka haluavat tehdä jotain muuta, olkaapa hyvät ja poistukaa. Haluan toivottaa tervetulleeksi Fabrizio Barkan, jonka tunnette viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hän ystävällisesti tarjoutui tulemaan kertomaan Italian tilanteesta. Olemme neuvottelujen keskiössä ja haluamme kuulla hyviä uutisia tietysti myös Italiasta ja siitä, mikä meitä odottaa. Pikemmittä puheitta pyydän ministeri Barkkaa käyttämään puheenvuoron. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia Danuta. On suuri ilo olla täällä. Minä sanon muutaman sanan paremmasta varankäytöstä vuoden 2013 jälkeen ja sitten menen Italian parempi varankäyttö ensin englanniksi ja sitten Italian asiat italiaksi. Onnistuinko sammuttamaan kaiken? What I No? Yeah, okay. Um. No niin, Ähm, suuri ilo olla täällä tänään, koska ei ole kyse vain siitä, mistä, kuinka paljon rahaa menee minnekin, vaan kuinka me sitä käytämme. Se on melkein vielä tärkeämpää. Parempaa varainkäyttöä tarvitaan, mutta kuten kaikista motoista, siitäkin on tulossa kulunut, joten on ehkä parempi tietää, mitä tarkoitamme. Ja Euroopan parlamentti voi mm, tehdä vähän parempaa kolmella toimintasaralla. Puolesta joitakin sääntöjä, joista on jo sovittu ja keksiä muutamia uusia. Ensinnäkin puolustaa sitä, mistä on jo sovittu, kuten tiedätte, on tehokas se on se kompromissi, joka on tehty 6. päivä kesäkuuta huippukokouksella. Nämä liittyy kolmeen eri asiaan. Ensinnäkin ohjelmoinnin tehokkuuteen. Tällä hetkellä meillä on 87 artiklassa, kuten keskustelimmekin tästä jo, erittäin hyvä ratkaisu. Teemme tästä todellisen operationaalisen välineen, jolla luetellaan toimia eikä vain ehdotuksia ja myöskin tuossa artiklassa viitaan tuloksiin, tuloksiin miten elämänlaatu, hyvinvointi. Ah, te ette näe enää tätä niin olen pahoillani. Well, I'll, I'll proceed so you don't... Okay, you go, you go. Yeah, I... No, minäpä jatkan. Niin, sieltä löytyy kuitenkin vain nuo pää otsikot, niin ne palasivat. Me olemme yhden kalvon pidemmällä. Noin. Mennäänpä temaattiseen keskittymiseen, joka on tässä erittäin tärkeää. Oma näkökulmani on se, että meillä on kaksi hyvää asiaa ja yksi, jossa on vielä vähän ongelmia. Hyvä tasapaino kes keskittymisen ja subsidiariteetin kautta on saavutettu säännön mukaan, joka keskittää 80 prosenttia ja sitten 60 prosenttia sosiaalirahastosta mm, neljään prioriteettiin. Minä en aio vesittää sitä. Se on hyvä kompromissi, koska se ei sano kaikille valtioille, minne niiden pitäisi keskittää resurssinsa, vaan ne voivat itse päättää. Toiseksi hyvä ratkaisu löydettiin mielestäni siinä, että annettiin selkeä viesti tästä kaksinkertaista korvamerkinnästä. Ensinnäkin korvamerkitään kaikki mm, EAKRn, ESRn määrärahat, mitä tulee nuorisoon, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllisyyteen ja tämä toinen korva jotka välittävät selkeän viestin. En sen sijaan ole kovinkaan varma ja kannatan tässä enemmänkin teidän ratkaisuanne, jos olen sen oikein ymmärtänyt, mitä tulee sosiaalirahastoon, koska tässä täysin ennalta määrätän tavoitteet, kun teillä minun mielestäni on parempi suunta. Te annatte jäsenvaltioille mahdollisuuden valita edes yhden näistä neljästä. Ja mitä enemmän menette tähän suuntaan, niin sitä enemmän mielestäni me menemme oikeaan suuntaan ja löydämme hyvän tasapainon. Viimeinen asia, eksante-ehdot. Meillä on nyt paras mahdollinen kompromissi ennakkoehdoista, mutta mielestäni suhteellisuus pitäisi poistaa. Se kysymys siitä, onko oikeat toimielimet olemassa vai ei, ei riipu siitä, kuinka paljon määrärahoja halutaan käyttää. Jos näin on, niin sitten ennakkoehdot ovat väärin. No niin, meidän pitäisi poistaa nämä ennakkoehdot siis. Ja toinen osa liittyy niihin kohtiin, joissa mielestäni sääntöjä pitäisi parantaa. Yhteen strateginen puitteisto, josta vielä ilmeisesti keskustellaan neuvostossa, sitä täytyy vahvistaa. Minun mielestäni se on nyt ihan vain tyhjä kuori. Miksi meillä on se? Ei ole oikein selvää, mikä tämä alueellinen kohesiostrategia on Joten tämä on hiukan huolestuttavaa. Vaikuttaa siltä, että siinä korostetaan, että kohesiopolitiikan tarkoitus on palvella muita tarkoitusperiä kumppanuus. Eurooppalainen äh, käytännössäännöt ovat tarpeen tällä hetkellä Euroopassa myös sitä varten, että saadaan aikaan parempaa konsensusta. Me tarvitsemme ja myöskin projektien hankkeita var, rakentamista varten. Me tarvitsemme tätä käytännössääntöä sitä varten, että hankkeet luodaan sillä tavoin, että otetaan huomioon sen hetkinen tieto. Sitten tämä puitteisto, joka liittyy tehokkuuteen tämänhetkisessä järjestelmässä on vielä tällaisia vääriä efektejä, koska äh, hallinnoitat saavat viestin, että pitää alentaa tavoitteet. Ja sitten lopuksi ähm, tämä mukaanotto, se pitäisi linkittää kasvu- ja vakaussopimukseen. Me teemme tässä samat sopimukset kuin kaikkien poliitikkojen. Miksi tämä pitäisi sulkea jotenkin pois? Ja lopuksi nämä kaksi sääntöjä, jotka eh, eivät ole vielä mukana. Tämä korkean tason poliittinen keskustelu ja tarkastelu kevään huippukokouksesta pitäisi tulla se paikka, jossa EUn kohesiopolitiikan tarkkaa täytyisi tarkastella. Ja sitten avointa kohesiota. Se tosiseikka, että ö, 26 lokakuuta kokous pidettiin. Sillä oli vain merkitys eh, Italian kohesiopolitiikalle. Annettiin eh, selkeä viesti Euroopasta, että asiat olivat menossa katastrofaalisesti väärään suuntaan. Ja sitten avoin kohesio. Meillä on teksti, joka on menossa yleisten asioiden neuvostoon lokakuun 16. päivä, joka sisältää joitakin muutoksia 105 artiklan tiedotuksesta. Minun mielestäni se on hyvä ähm, asia. Haluaisin kertoa teille tästä. Emme vielä ole päässeet perille, mutta olemme menossa siihen suuntaan, että äh, valvontajärjestelmät eivät vain ole asia, jota äh, muutamat äh, harvat käyttävät, vaan kaikille kansalaisille. Nyt tämä johtaakin minut Italiaan. Minä olin täällä kertomassa, mitä aiomme tehdä. Ja nyt kerron teille, mitä olemme tehneet. Ja puhun nyt Italiaa. Italian elvytysohjelma perustuu siihen, mitä Italia on tehnyt kaikilla hallituksen toiminta-aloilla, joten ei olekaan varmaan mikään yllätys, kun katsotte tätä kaaviota, että ei ole aina ollut niin, että Italia on ollut suurin tuhlari Italia, Euroopassa. Tämä kaavio osoittaa meno osuuden vuosina 2007-2013 ohjelmakaudella versus 2000-2006. Joulukuussa 2011 Öö, äh, olimme 25 prosentissa, 2004 40 prosentissa. 2007-2013 ohjelmakausi on poikkeus, kuten äh, tämä viisivuotisaika oli muutenkin Italian historiassa poikkeusaikaa. Mitä sitten tapahtui? E, hallitus, ei meidän vaan edellinen hallituksemme, reagoi tähän tilanteeseen ja 26. päivä pääministeri Berlusconi lähettelee euroalueen huippukokoukseen toimintasuunnitelman, jonka ottavat vastaan vastaan. Ja tästä alkaa mm, toimintaohjelma, jonka aloitti edeltäjäni, jota minä jatkan. Vahvistettu yhteistyö komission kanssa äh, kuuluu tähän esimerkiksi siis äh, toiminta-aikojen lyhentäminen, äh, myöskin alakohtaisten komission osastojen mm, läsnäolo eri alueilla. Komission kanssa luodaan toimintaryhmät vaikeimmille Italian eh, alueille, kahdelle alueelle etelässä. Ja tähän eh, tulevat vielä tavoitteet, jotka tulevat N plus 1 tavoitteiden lisäksi. Ja lisäksi yhteisrahoituksen alentaminen niin, että että sitä on hallinnettu kansallista yhteisrahoitusta kahdeksalla miljardilla. Nyt kysymys kuuluu, onko Italia siis heikentänyt voimakkaasti yhteisön politiikkaa? Ei, kahdesta syystä. Ensinnäkin Italia oli valtio, jonka yhteisrahoitusosuus oli kaikkein korkein koko Euroopassa. Kansallinen yhteisrahoitusosuus oli 53 prosenttia kokonaismenoista. Euroopan keskiarvo on 31 prosenttia. Saksassa tämä luku on 40 prosenttia. Tällä yhteisrahoituksen alentamisella Italia siirtyy 53 prosentista 47 prosenttiin, joten ensinnäkin me olemme vielä ähm, yksi äh, niistä maista, jotka antaa eniten kansallista äh, tukea, ja nämä 8 miljardia äh, niitä ei neutraloitu, vaan ne pantiin investointeihin huolimatta Italian talouden vaikeasta tilanteesta, josta oli sovittu komission kanssa ö, toimintasuunnitelman puitteissa. Siis yhtään euroa ei ole viety pois kehitykseltä. Nämä ö, määrärahat uudelleen ohjelmointiin tiettyihin prioriteetteihin. Ja viimeinen yksityiskohta, me hyödyimme tästä toimintasuunnitelmasta, näistä kahdesta miljardista. Hyödynsimme niitä, jotta voisimme ennakoiden ottaa käyttöön joitakin sääntöjä. Temaattinen keskittyminen, keskittyminen tuloksiin, vahvistettu kumppanuus, avoin hallinto ja avoin tieto. Tässä muutamia tuloksia. Operationaalisten ohjelmien täytäntöönpano. Tässä on yksityiskohta kaikista tavallisista ohjelmista. Tämä ei siis ole se toimintasuunnitelma. Näette, kun heikko Italia on 2011 ja näette tässä. Näettekö sen? Näette tuossa tuon viimeisen tähden joulukuussa 2000 12, se on se N plus yksi, ja sitä edelliset tähdet ovat kansallisia tavoitteita lokakuussa ja maaliskuussa, jotka me olemme asettaneet ja määränneet kansallisia sanktioita. Näette, että hitaasti tämä vihreä viiva on onnistunut nousemaan ja uskon, että saavutamme myöskin lokakuun kansallisen tavoitteen ja sitten N plus kahden joulukuussa. Tämä on hyvin vaivalloinen projekti. Sitten tämä toiminto suunnitelma. Tässä lukee 9,4 miljardia, mutta näin ei ole sinä virhe. Sinä pitäisi lukea 8 miljardia noin suurin piirtein. Tässä näette nämä prioriteetit. Hyvin paljon investoidaan nuorisoon, kuten komissio ja neuvosto pyysivät meitä tekemään koulutuksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, lastenhoidon ja oikeudenmukaisuuden kautta. Ja sitten on muitakin nuoriso-ohjelmia mutta on myös muutamia uusia hankkeita liittyen sosiaaliturvaan ja myöskin oikeus muutoksen odotusaikojen hidentäminen, hidastam, vähentäminen, pienentäminen ja sitten digitaalinen agenda ja rautatiet ja sitten on osa, joka liittyy pk-yrityksiin ja kilpailukykyyn ja hyvin tärkeä osa tästä menee älykkäisiin kaupunkeihin. Italia siis jo ennakoi 2014-2020 Smart Specialization Strategyta. Sitten olemassa olevien hankkeiden vahvistaminen, sillä tarkoitan sitä, että osa uudelleen rahoituksesta käytettiin tiettyjen hankkinnan ylläpitämiseen, jotka eivät onnistuneet päättymään 31.12.2011 mennessä. Olen melkein päättänyt puheenvuoron. Muutamia saavutuksia. Koulutusohjelma, joka on kaikkein suuri, 1 miljardi 400 200 miljoonaa on jo äh, käyttänyt 70, on sit, jo sitonut 70 prosenttia uusista määrärahoista. Sitten on annettu verohelpotuksia työntekijöille, jotka ovat epäsuotoisessa asemassa, erittäin epäsuotoisessa asemassa. Me olemme jo vain vähän yli 60 miljoonaa tähän laittaneet, mutta yli 300 miljoonan arvosta tuli pyyntö. Ja sitten oikeuslaitos, tämä alkoi viisi päivää sitten, ja siinä tarkoituksena on käyttää informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa oikeuslaitoksessa Etelä-Italiassa oikeusprosessit kestävät neljä viisi kertaa pidempään kuin Pohjois-Italiassa. Sitten nuorille meillä on useita erilaisia hankkeita. Voin kertoa teille, mikä tämä Messengers-hankke on, jos haluatte. Se on kaikkein jännittävin näistä hankkeista. Sitten digitaalinen agenda, nämä hankkeet on joko jo hyväksytty tai ne ovat hyväksyntämenettelyssä Brysselissä. Sitten rautatiet. Italialla on ongelmia käynnistää suuria infrastruktuurihankkeita liittyen sopimuksiin toimielinten välistä ja kumppanuussuhteiden kansalaisten kanssa. Yritämme luoda jotain uudenlaista järjestelmää Napoli-Baari-yhteydelle nyt tämä yhteys on erittäin tärkeä, jos pystymme nopeuttamaan tätä yhteyttä 48 minuutilla, kun yhteys kestää 3 tuntia 30 minuuttia, niin se on erittäin tärkeää. Sitten Pompei, tämän asia, jota komission jäsen Haan kovasti halusi ja toivon, että komission jäsen pääsee näkemään ensimmäiset työn tulokset tammikuussa lopuksi. Ja nyt päätän puheenvuoroni, palaankin sitten englannin kieleen. Italian elvytysohjelma on yhdistetty avoimuuteen. Olemme tänään lehdistötilaisuudessa esitelleet uuden nettisivun, jota voitte tarkastella ja jonka voitte katsoa. Voitte, voidaan katsoa sitä heti tässä, joka sisältää kaikki hankkeet, jotka Euroopan unioni rahoittaa – Niitä on melkein 400 000 hanketta 14 miljardin euron mukaan ja kuusi äh, arvosta ja 16 miljardia tulee valtion yhteisrahoituksena. Täällä joku jo äh, esimerkiksi äh, meneekin tähän hankkeeseen. Tämä on Äh, Napolin hanke, jossa luodaan ähm, metrolinjaa ja äh, tämä on hanke, joka toimii hyvin, mutta löydätte kyllä satoja hankkeita, jotka eivät toimi hyvin ja löydätte kyllä kaikki tiedot sieltä, että määrärahoja käytetään tai niitä ei käytetä. Jokainen kansalainen voi mennä katsomaan siinä, jokainen yliopisto, jokainen opiskelija, jokainen äh, analyytikko voi mennä sinne, tarkastella tietoja, katsoa, äh, tekevätkö oikeista vasemmistolaiset kaupunginjohtajat parempaa työtä kuin vasemmistolaiset kaupunginjohtajat tai toisinpäin. Voitte tarkastella ne niin miten haluatte. Voitte siis katsoa aivan suoraan, mitä hallinto tekee. Ja tähän mennessä 14 000 on katsonut tätä sivustoa 5 prosenttia Italian ulkopuolelta. Ja ö, olen nähnyt tässä suuren hallinnollisen vaikutuksen. Kaikki mm, ö, ympäri maata ö, huomaavat, että että 40 000 ihmistä katsoo sitä, mitä he tekevät, ja yhtäkkiä tämä valvontajärjestelmä vahvistuu huomattavasti. Kiitoksia, ministeri Barka. Jan Olbrecht on ensimmäisenä tainnut pyytää puheenvuoroa. Kollegat, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, niin näyttäkää käsimerkkiä. Kiitoksia, hyvä ministeri. Muutama kommentti myös kahteen osaan jaettuna. Ensinnäkin järjestelmästä, toiseksi Italiasta. Mitä itse järjestelmään tulee, niin yllättävää on tämä temaattinen keskittyminen ja ajattelumalli, jonka mukaan keskittymistä tarvitaan, on selvä. Kysymys onkin siitä, millä tavalla temaattista keskittymistä pitäisi viedä eteenpäin. Olette pyrkineet tekemään järjestelmästä joustavamman toissijaisuuden mielessä, mutta vähemmän joustavamman keskittymismielessä. Toivottavasti neuvosto ymmärtää, että se mihin pyrimme on velvoittamaan hallintoviranomaista keskittämään, mutta tarjoamme samalla lisää liikkumavaraa. Lisäksi aivan selväksi ei käynyt, mutta ehkä tämä teidän puheen jälkeen se on selvä, on tämä keskustelu siitä, mihin sosiaalirahasto ja mihin alokehitysrahasto keskittyvät. Tässä on kyseessä kaksinkertainen korvamerkintä. Ehkä se on se viesti, jonka haluatte välittää. CSFstä, jos katsotaan, niin, niin meillä on nämä prioriteettihankkeet, niin äh, meidän täytyy tarkastella niitä seurauksia, sillä on. Jos meillä on sellaisia toimia, jotka ovat prioriteetteja, niin niillä on erilainen vaikutus. Kysymys on minkälainen ja mikä, miten se pitää saada aikaiseksi strategian avulla vai strategian avulla, jolla nämä rahastot yhdistetään. Näin ollen voidaan yhteisen tukikehystä hyödyntää. Ja komissio on aivan oikeassa, kun se sanoi aivan alusta, että se ei ole osa asetusta, vaan sen pitäisi olla delegoitu säädös. Mutta tässä on siis kyse siitä, minkälaisista toimista on kysymys. Kysymykseni koskee myös Italiaa. Täytyy kyllä tunnustaa, että en ymmärrä riittävän hyvin näitä lukuja yhteisrahoituksen takana. Mikä löytyy tämän näiden eri lukumäärien takaa? Meillähän on samat säännöt. Kyllä tässä pitäisi nyt noudattaa sääntöjä, mutta tässä on jotain eroja. Mutta tämä on siis on tiedon puutteestani kiinni. Miksi Italialla on suurempi yhteisrahoitus kuin muilla jäsenvaltioilla? Mr. Angurakis, please. Edustaja Ankuraktis Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να κάνω τι εξή ε, δύο τις παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, κύριε Υπουργέ... Niin, minulla olisi muutama kommentti. Teidän maanne ja minun maani Kreikka on nyt erittäin pitkässä ja jatkuvassa talouskriisitilanteessa. Italia ei ole siinä suhteessa ainoa. Ja talouskriisi tietojen mukaan seuraavien aikoo jatkaa ainakin seuraavan kahden kolmen vuoden ajan. Teillä on ohjelma kohesiorahaston varalle. Mutta miten otatte huomioon tämän kriisinäkökulman? Minulla on tässä lukuja ja minulla on myös vaikutelma siitä, että suurin osa niistä rahoista, joita käytetään näiden rahastojen avulla, suunnataan sellaisiin tarkoituksiin, jossa hyödyntää niitä, jotka kärsivät eniten kriisistä, eli naiset, nuoret ja niin poispäin. Mutta samalla tarvitaan kehitystä. Jos tätä kehitystä ei ole, niin ei Kreikassa eikä Italiassa pystytä ratkaisemaan ongelmia. Siksi en ymmärrä tätä oikein hyvin. Sanotte ja viittaatte siihen, että teillä on yhteisökehys, ja sitten tässä on jotain epämääräisyyksiä, josta vaikuttaa siltä, että koko tuukikehyskään ei ole edes niin selvä. Nyt olen lukenut tätä tekstiä ja vaikuttaa siltä, että pääsääntöisesti Eurooppa 2020 strategia määrittää tämän kehyksen. Tämä strateginen puitteisto tekee minun mielestäni näistä eroista vain suuremmat jäsenvaltioiden välillä, vielä suuremmat kuin tällä hetkellä. Ja haluaisin mielelläni kuulla teidän näkemyksenne siitä, millä tavalla Eurooppa 2020 strategiaa voidaan soveltaa tähän teidän valintaanne. Ja toiseksi, arvioidaanko Italiassa yhteisöön välineiden käyttöä. Esimerkiksi Portugalissa jokaista euroa kohtaan, joka menee takaisin, niin osa menee takaisin Saksaan investointeina. Investoinnit siis palaavat näihin ö, lahjoittajamaihin. Mikä teidän näkemyksenne siitä on? Edustaja Mazzoni seuraavana. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri, että olette täällä. Muutamia kysymyksiä. Pidänkin näistä kahdesta osasta, jotka teilläkin oli esityksessänne. Mitä tulee parempaan varan käyttöön, oli muutamia asioita, jotka minulle eivät olleet selviä. Ensinnäkin ex ante ehdollisuudesta – puhumme ennakkoehdoista, jotka määritetään investointien suuntaamiseksi ennakkoehdot. Nämä ennakkoehdot koskevat koko maata ja ne ovat standardisoituja. Tästä asiasta minä olen tehnyt valiokuntatyön yhteydessä tarkistuksia jonka tarkoituksena oli saada aikaan jonkinlaista joustavuutta, joka ottaa huomioon joka jäsenvaltion ähm, lähtökohdat, kohesiopolitiikan mm, hengen mukaistahan on näiden erojen häivyttäminen, mutta tätä mä kohesiopolitiikka vaarantuu usein käytännössä, koska sitten kun tehdään sääntöjä, ei huomioida, että lähtökohdat ovat erilaiset. En nyt ymmärtänyt teidän puheenvuorostanne. Kannatatteko tätä tarpeellista joustavuutta, jotta voidaan välttää, että joku ei osallistu sitten kohesiopolitiikkaan seuraavilla ohjelmakaudella. Sitten tästä performance frameworkista, tästä puitteistosta olette huolestuneita. Mekin useat italialaiset kollegat tekivät tarkistuksen joka päätyi suuren byrokraattisen ongelman kohteeksi täällä valiokunnassa, koska esittelijöiden kanssa teimme kompromissitarkastuksen, joka poisti tämän rankaisevan osan tässä sanktiossa, jota kannatamme kyllä, koska on aivan oikein, että äh, se, joka tekee virheen, maksaa. Eli ne äh, alueet, kunnat, äh, jotka eivät pysty noudattamaan sääntöjä, joutuvat maksamaan, mutta näiden sanktioiden tarkoituksena olisi kouluttaa ja parantaa tapoja, joten teimme kompromissitarkistuksen, jolla pitäisi poistaa 20 artiklan neljännen kohdan äänestyksen aikana huolimatta välintulostani täysistunnossa. Oltiin sitä mieltä, että tämä kompromissi oli toisenlainen kuin mitä se oikeasti oli. En nyt mene yksityiskohtiin. Lopujen, lopuksi tämä tämä performance-puitteisto on tässä mukana. En tiedä, mikä teidän ajatuksenne on, jo, miten voitaisiin päästä tästä ongelmasta. Sitten puhuitte siitä, että ei pitäisi hyväksyä mitään poikkeuksia, ja minulle tämä viesti olevan selvä myöskin, kun otetaan huomioon nämä teidän äh, pohdintanne, jotka nostivat esiin kollega Olbrichtin äh, huolet, joten olisin halunnut äh, vielä vähän selventävyyttä tästä täydentävyydestä ja mikä on Italian taso verrattuna muihin maihin. Mitä sitten tulee Italiaan? Tämä oli teidän puheenvuoronne toinen osa. Tässäkin on minulla muutamia kysymysmerkkejä. te aivan hyvin eh, esittelit sen, mitä edeltävä eh, hallitus teki, mm, eh, pyysi tällaista vahvistettua yhteistyötä ja esitteli tällaisen suunnitelman, jonka tarkoituksena oli siis tehdä läheisempää yhteistyötä komission kanssa. Arvioitte sitten saavutettuja tuloksia, olitte tyytyväisiä, koska toukokuun tavoitteet saavutettiin. Minä en pystynyt tätä varmistamaan, joten viittama siihen, mitä olen lukenut lehdistöstä. Lehdistössä luin ministeristä, joka oli tyytymätön tuloksiin, että tavoitteita ei saavutettu, ei pelkästään Etelä-Italiassa, öö, eikä vaan myöskin kansallisten välineiden kohdalla, joten Äh, nyt haluaisin, että selvittäisitte hiukan tätä. Täällä sanotte, että olette varmoja, että saavutetaan lokakuun ja joulukuun tavoitteet. Tämän haluaisin ymmärtää myöskin äh, Etelä-Italian suhteen, tai erityisesti Etelä-Italian suhteen, äh, ja erityisesti kampanjan suhteen, koska siellä on syntynyt riita ähm, koska te sanoitte, että kampanjan pitäisi pitää kiinni tästä tavoitteesta, kun taas kampanjan aluehallituksen ähm, johtaja on sitä mieltä, että näin ei äh, voida tehdä. Ja sitten viimeinen kysymys. Tämä on tällainen kumulatiivinen kysymys. Te äh, esittelitte sitten tämän, nämä kansalliset suunnitelmat, jotka uudelleen ohjelmoivat määrärahat ja sitten niissä erilaisia tavoitteita, digitaalinen agenda, nuorisopolitiikka ja niin poispäin. Nyt kysyn teiltä, koska sanoitte, että voimme kysyä yksityiskohtia tietyistä luvuista. Halusin tietää, mitä tämä digitaalinen agenda sisältyy tai tämä välintulo siinä ja sama koskien nuoriso-ohjelmaa ja lopuksi tämä toimintasuunnitelma, joka on niin moniulotteinen ja niin yleinen, koska sisältää kaiken, mutta se ei ole ristiriidassa teidän henkenne kanssa tästä mm, temaattisesta keskittymisestä. ja myöskin tämän, tämä uusi agenda, jota hallitus Italiassa on ajamassa. Täällä on vielä neljä ihmistä, jotka haluavat kysyä. Anna vain minuutin puheaikaa muussa tapauksessa. Meillä on aika kunnolla vastauksia. 15 minuutin päästä kokous päättyy. Pyytäisin siis niitä kollegoita, jotka nyt haluavat käyttää puheenvuoron, todella käyttämään vain minuutin tähän kysymykseensä. Varmasti tarvitaan seminaari Italiasta, mutta tänään siihen ei ole aikaa. Mr. De Angelis, but just one minute for each of you. Grazie, Presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kollega Matsonin puheenvuoro liittyen näihin eroihin, jotka löytyvät ministerin sivuilta ja siitä, mitä te sanoitte täällä, niin minä nyt siis rajoitan puheenvuoroni tähän mut, äh, muuhun asioihin, mutta pyytäisin, että vastaisitte tähänkin. Minun äh, kysymykseni äh, sisältää onnittelut, kritiikkiä ja kysymyksen. Onnittelen teitä, e, on tapahtunut muutosta edeltäjiin ja myöskin on eroa joihinkin kollegoihin ja tämä on kunniaksi ja iloksi. Vähemmän iloista on se, mitä parlamentti sanoi tietyistä aiheista. Ja parlamentilla on nyt ensimmäistä kertaa yhteispäätösoikeus. Jotkut sanomista ne asioista eivät me ole aivan linjassa niiden suhteen asioiden kanssa, jotka me olemme hyväksyneet täällä valiokunnassa. Ja erityisesti tämä, että alueet jaetaan kolmeen eri luokkaan. Tiedän, että te kannatitte tämän väli luokan poistamista. Se kuitenkin haittaisi alueita, jotka täytyisi huomioida erityisesti, kuten esimerkiksi Abruzzo ja Sardinia. Eh, Aksentista niinkin kuulette, että olen aivan selvästi Abruzzosta kotoisin. Äh, ja nyt haluaisin kysyä, ähm, ja sitten tämä äh, ähm, saarien suojelu, niin äh, voisitteko kertoa meillä hiukan tarkemmin myös Pompeista ja mitä siellä aiotaan tehdä? Äh, koska maanjäristys ja Pompei ovat kaksi asiaa, jossa toimielimet, Euroopan toimielimet ovat kovasti olleet kuulolla, joten olisi mukava saada lisätietoja. Edustaja Karun. Ehm, um per chiederle sostanzialmente questo. Yksi minuutti haluan kysyä teiltä vain seuraavaa. Minä olen eh, samaa mieltä ja arvostan sitä, miten tämä uusi hallitus ähm, on ryhtynyt käsittelemään rahastoja ja kohesiopolitiikkaa. Ja tämä vaivalloinen työ, kuten te sanoitte, ähm, johtuu myös katastrofaalisesta äh, tilanteesta, koska työtä ei ole tehty edellisinä vuosina. Ja siksi pyytäisin, että täällä Euroopan toimielimissä paljon vahvemmin sanoisitte kuin mitä tähän mennessä, että periaatteessa Italia olisi voinut tiettyjä tavoitteita saapaa edellisinä vuosina ja että nämä viisi vuotta ovat olleet todellinen poikkeustila. Minä uskon, että yksi suuremmista ongelmista on se, että mitä seuraavan seitsemän vuoden aikana pystytään välttämään se, mikä on tapahtunut menneisyydessä, niin mitä aloitteita Italian hallitus aikoo tehdä tämän mm, välttämiseksi. Yksi tärkeä asia on tiedotus alue- ja paikallisviranomaisille ja kaupungeille siitä, mitä on suunnitteilla seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi aikooko hallitus edistää jonkinlaista autonomiaa paikallisen alueen viranomaisille ja sidosryhmille, jotta voitaisiin keskustella ei siitä, mitä on ollut, vaan mitä tulee tapahtumaan seuraavan seitsemän vuoden aikana. Ja sitten haluaisin tietää makrotaloudellisista ehdoista ja Vuoden 2013 lopulla kansallisten maksusitoumusten määrä, kuinka paljon meidän täytyy siis palauttaa. Se on se, mitä haluaisin tietää. Sientää un minuto brevemente. Paljon kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin vain kiittää ministeriä. Ja haluaisin kysyä teiltä koska te olette alueellisesta kohesiosta vastaava ministeri. Seuraava on erittäin hyödyllistä meille, että te olette näin läpinäkyviä tämän tiedon kanssa ja on erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat tietoa. Mutta tämä on tärkeää, jos me haluamme päästä yli ongelmista. Kohesiopolitiikka on se, joka tuo kansalaiset lähemmäksi meitä. Haluaisin vain ilmaista siis sen, kuinka tärkeää on se, että varat, joita saadaan, ja niitä suunnataan alueille, sillä ellemme onnistu luomaan kehitystä alueella, me kaikki menetämme. Tämä on erittäin tärkeää rajat ylittävillä alueilla ja myöskin Italiassa. Toivon, että tähän keskitytään. Kiitoksia. Grazie, grazie presidente. Gra- kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri. Muutama kysymys. Ensinnäkin äh, tästä ex ante ehdollisuudesta puhuttiinkin jo ja olin samaa mieltä, mutta halusin tietää hiukan tarkemmin hallituksen kannan. Eli Pitäisi varoa, että tästä ehdollisuudesta ei tule liian rankaisevaa. Eli pitäisi jotenkin yrittää edistää jonkinlaista joustavuutta. Toinen kysymys kohesiopolitiikasta. Öö, sen arkkitehtuuri on sellainen, että vaarana on, että viedään määrärahoja kehittyneemmiltä alueilta. Minusta tämä on huolestuttavaa, koska kriisiaikoina, vaikeina aikoina kehittyneemmät alueet ovat myös se vipu, jolla pystytään käynnistämään uudelleen kasvu investoimalla kehitykseen ja työhön, joten minä kyllä huomioisin tämän asian hyvin tarkkaan. Kolmas kysymys, kulttuuri. Me täällä olemme sitä mieltä, että kulttuuri ja kulttuuriperintö on erittäin tärkeä, mutta myös suuri mahdollisuus. Ajattelen esimerkiksi omaa maatani Italiaa, kasvua, kehitystä, työllisyyttä mutta me emme ole onnistuneet tässä. Joten mitä mieltä Italian hallitus on tästä? Minun mielestäni se on erittäin tärkeä. Miksi tämä äh, tavoite jätetään näiden määrärahojen käytön ulkopuolelle? Viimeinen kysymys. Olen kovasti äh, ajatellut sitä, mitä on tehty viime kuukausina. Tämä tärkeä äh, elvytys, joka on ollut myös vaivalloinen. Sitten menojen laatu. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ei pelkästään määrä, ei pelkästään luvut, vaan ymmärtää, miten näiden resurssien käyttö edistää investo- laadullisia investointeja, kannattavia investointeja, jotka luovat kehitystä ja antavat työpaikkoja nuorille erityisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Teidän kymmenen minuuttia, hyvä ministeri. Minäpä pyrin seuraamaan tässä samaa jaottelua. Olen samaa mieltä siinä, että ohjelma investointiprioriteettien ja toimintamallien välillä aiheuttaa sellaisia ongelmia, johon viittasitte. Ja olen oikein ilahtunut siitä, mihin suuntaan olette menossa riippumatta tästä keskittymiskysymyksestä ja se tapa, jolla asia selvitetty on vielä vakuuttavampi kuin se, mitä minä käytin. Minusta meidän tulisi kovasti mennä eteenpäin seuraavien viikkojen aikana tehdäksemme selviä, selväksi, että voimme saada aikaiseksi paremman yhdistelmän näistä kahdesta. Enemmän valinnanvaraa ja enemmän keskittymistä, ne voivat kulkea käsi kädessä. Ja samalla ei tule vaaranta sitä, että alueita pakotetaan ottamaan käyttöön sellaisia menettelyitä, jotka eivät ole niille hyviä. Sitten vaikea kysymys siitä, mitä tarkoitan sillä, että tarvitsen yhteisen tukikehyksen, joka ei ole vain pelkkä tyhjä kuori. Käytin tässä esimerkkiä toisesta kysymyksestä Italiassa, itäinen toimintasuunta on liian laaja ja liian laaja. Sitä kysyttiin ei, koska keskittymissä ei ole se, että tehdään monta samanlaista asiaa. Rakentaa monta koulua tai monta tietä. Vaan kysymys on siitä, että on sellainen strategia, jossa on joku alueellinen ajatus. Se voidaan jaottaa vaikka eri, seitsemäksi eri tyypiksi interventioita. Kysymys on vain siitä, että onko tällainen strategia olemassa vai ei. Meidän mielestämme meillä sellainen on minulla tässä nyt ole aikaa, mutta suhtaudun vakavasti tähän ehdotukseen, niin jos jotkut teistä ovat kiinnostuneita keskustelemaan näistä asioista yhden päivän ajan, se olisi meille hieno tilaisuus, koska voimme käyttää toimintasuunnitelmaa prototyyppinä. Eli en voi vakuuttaa teitä siitä, että meillä on strategia, mutta esimerkkinä. Sosiaalinen inkluusio sinänsä ei tarkoita yhtään mitään mutta meillä on selkeä ajatus siitä, mitä sillä tarkoitamme. Esimerkiksi kun analysoidaan Etelä-Italian tilannetta, niin ei ole järkeä syytä rahaa yrityksille, henkilöille, työntekijöille, jos emme luo kansalaisuutta Etelä-Italiassa, jos kansalaiset eivät saa palveluita, valtion ja ihmisten välinen sopimus on rikottu, koska ihmiset eivät saa sitä, mitä yleisesti ottaen pidetään normaalina muilla alueilla Euroopan unionissa. Eli rakennetaan uudelleen tämä kansalaisuus tuolla etelässä ja vahvistetaan tuota yhteiskunnallista sopimusta. Mutta se ei ole täysin vastaus. Kysymys on siitä, millä tavalla päästään tavoitteeseen, millä parannetaan lastenhoitomahdollisuuksia rakentamalla kouluja sinne tänne vai luomalla alueellinen hanke, jos otetaan huomioon tämä sosiaalinen syrjäytyminen tietyillä alueilla. Eli samantyyppisillä investoilla voi olla joko strategia taustanaan tai ei sitten. Yhteinen tukikehys on se, minkä Eurooppa meille tarjoaa. Ja estää sen, että laatikoidumme vaan saamme käyttöön, sen sijaan saamme käyttöön strategian. Sitä tällä hetkellä ei ole. Hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Nämä ennäköedellytykset, ex ante, ehdollisuus, käsittääkseni, niiden tulisi ottaa huomioon minun mielestäni tämä lähtökohta, joissain ei. On joitakin ehtoja, jos ne eivät täyty ja näin on nähtävissä, etelä sen silloin rahaa ei tule laittaa hankkeisiin. Jos perusedellytyksiä ei täytetä esimerkiksi jätehuollossa tai vesihuollossa, niin silloin ei kannata kyllä senttiäkään kuluttaa. Muilla alueilla on aivan samaa mieltä. Strategia täytyy merkitä eri, alue, eri alueilla eri asioita. Eli vastaus on se riippuu. No tämä toimintakehys, sitä tuen täysin, aivan mitä sanoitte. Ja tämä täydentävyys e, neuvoston mukaan siis se, että nämä siirtymäkauden alueet jätetään sen vaikutusalueesta pois siinä, mitä poikkeuksia tulisi tehdä, jos nämä alueet siis mukaan luetaan. Ja lopuksi ongelmien järjestelmällisyydestä. Mikä Italian kanta on näistä siirtymävaiheen alueista? Niin tarvitsevat erityishuomiota kaikissa valtioissa. Italia uskoo pystyvänsä kattamaan tämän eh, lisätarpeen eh, kansallisten määrärahojen kautta, eh, eikä niinkään EU-määrärahojen kautta, joten Italian kannattaa yrittää saavuttaa sama tavoite kansallisin määrärahoin, jos nämä alueet tätä ei hyväksytä, niin italialaisena olen pahoillani, mutta eurooppalaisena olen hyvällä, hyvilläni. Sitten nämä kysymykset Italiasta. Yhteisrahoituserot johtuvat ainoastaan siitä, että yhteisön yhteisrahoitussäännöt määrittelevät minimit. Ja Euro- Italia on mennyt paljon yli tämän minimin. Tämä on se ainoa syy. Ja tänä päivänä olemme huomanneet, että meidän täytyy palata taaksepäin, mutta palaten taaksepäin, emme ole leikanneet määrärahoja, vaan annoimme toimintaohjelman käyttöön. Äh, sitten tämä äh, vaikea kysymys äh, kriisistä. Meillä on vielä kolme minuuttia. Jätän sen sitten ihan loppuun. No ei tämä kuulostaa eh, eh, kamalalta ihan kun en halusi vastata. Siis kysymys kriisistä oli seuraava. Te olette oikeassa siitä, että Italia on huomioinut kriisin valinnoissaan. Esimerkiksi se huomioi sen, että Etelä-Italiassa päiväkodit sulkivat ja samoin vanhainkodit sulkivat oviaan. Ja siksi meidän täytyy yrittää ylläpitää ja parantaa näitä palveluja. Nämä ovat välttämättömiä palveluita myöskin työllisyyden kannalta ja innovoinnin kannalta. Samanaikaisesti näinä päivinä äm, alueiden kanssa olemme ryhtyneet tällaisiin äh, suhdannevastaisiin toimiin, kuten esimerkiksi toimet, jotka liittyvät työttömyystukiin ja siitä, että maksetaan puolet palkasta näille työntekijöille, jotka ovat heikossa asemassa. Mm, onko ministeri tyytyväinen vai tyytymätön näihin tuloksiin? Onko ristiriita siinä, mitä minä olen sanonut? Ministeri on tyytymätön, koska tuo kaavio, voisin se laittaa sinne, no mutta jos sitä ei ole, niin se ei haittaa. Se on kovin tasainen, se ei ole mikään kaunis käyrä. Mutta Ministeri sanoo kuitenkin, että kaikki tavoitteet on tähän mennessä saavutettu. Lokakuun tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy 27 päivän sisällä, ei kun 17 päivän sisällä, saada aikaan suuri tulos. Tämä Italian tapa edetä portaittain ei ole mikään merkki hyvästä hallinnosta ja siksi se ei tyydytä. Mutta kiitos sen, että olemme tavoitteita asettaneet. Ne todennäköisesti tullaan täyttämään. Olen tyytymätön, mutta totean, että saavutamme tavoitteemme. Tämä on tilanne. Enkä usko, että meillä on menetyksiä. Viime vuonna menetimme puolitoista miljoonaa. Viimeinen äh, kysymys liittyy Pompeihin. Ja siellä aloimme, alajomme avata äh, ensimmäiset viisi suurta työmaata joulukuussa niin, että tammikuussa voimme näyttää avoimesti, millaisia töitä rahoitetaan Pompeissa yhteisön määrärahoista. Miksi tähän on mennyt niin paljon aikaa? Aivan yksinkertaista syystä. Pompei on yhdellä Etelä-Italian alueella, jossa on todella paljon laajalle levinnyttä rikollisuutta ja me halusimme olla varmoja, että nämä tarjouskilpailut olisivat sellaisia, että yksikään euro ei menisi väärin käsiin. Siksi tarvitsemme kaksi-kolme kuukautta pidemmän, pidempään kuin normaalisti. Sitten mitä Italia tekee 1420 tavoitteiden saavuttamiseksi? Italia aikoo julkaista avoimen asikirjan, josta voidaan käydä julkista keskustelua tämän kuun lopussa, joka lähtee tästä toimintaohjelman työstä. Ja tästä asiakirjasta käydään sitten julkista keskustelua, kuten varmasti kaikissa maissa. Kiitoksia. Uh, thank you uh, very much and also on behalf... Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon kollegoidenkin puolesta. Haluaisin sanoa teille, että kuten Jan muistutti ja ministeri Hasidakishan on myöskin neuvoston jäsen, kuten tekin, ja eräät asiat, joita me ajamme, ovat sellaisia, että me luotamme teidän tukeen. Me olemme nyt käymässä kolmikantaneuvotteluja ja on paljon sellaisia asioita, joissa erimielisyyksiä vielä on olemassa. Uskon, että monissa näissä asioissa meidän tulisi löytää kompromissi niillä linjoilla, joita te esittelitte tänään. Joten haluaisin kiittää jälleen kerran teitä hyvin paljon puheenvuorostanne ja Toivomme kaikkia hyvää. Toivottavasti tulevina kuukausina voitte tulla takaisin tänne kertomaan uusista kehityskuluista. Kiitoksia. producing different Italy. You think you will in general succeed, and one thing you will think, and It's amazing.